Colleghi, kollega Luna. Hyvät kollegat, rouva Lunacek. Muistutan teitä siitä, että huomisen 13. päivän esityslistaan on tehty muutoksia. Turkin ulkoministerin kanssa käyttävä vuoropuhelu, joka No niin. Voimme siis jatkaa. Eli uudemman kerran, arvon kollegat, muutama sana huomisen esitysistä muutoksista. 13. päivä heinäkuuta järjestettävän kokouksen muutoksista. Vuoropuhelu Turkin ulkoministerin kanssa, <clears throat> järjestetään 16, 15, 17.30. Ja keskustelu Libyan tilanteesta siirtymävaiheen kansallisen neuvoston johtokunnan puheenjohtajan kanssa ja Pohjois-Afrikan edustajan Perän Leonin kanssa. Nämä keskustelut siirretään kesän jälkeiselle ajalle, koska nimitys ei olekaan tapahtunut tämän viikon maanantaina niin kuin oli sovittu. Puheenjohtajan ilmoitusasioita ei ole. Ja niinpä siirtyisinkin seuraavaan kohtaan, eli uuden <clears throat> varapuheenjohtajan valintaan. Dominic Polin tilalle on EPP-ryhmän toimesta nimitetty kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Toki Saifi, joka on täällä läsnä. Ainut ehdokas jota on ehdotettu kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, joten jos vastustusta ei ole, ehdotan, että valitseminen tapahtuu suosion osoituksin. Koska valinta tehtiin yksimielisesti, pyytäisinkin edustaja Saifia nyt siirtymään tänne pöydän taakse. Congratulations. Je me félicite. Bene, proseguiamo con un'audizione pubblica. Nyt eh, siirrymme eh, julkiseen kuulemiseen, jossa aiheena on BRIC-maat ja muut nousevat taloudet, niitä koskeva EUn ulkopolitiikka, tavoitteet ja strategiat. Pyytäisinkin eh, kaikkia asiantuntijoita siirtymään paikalle. Libyan tapahtumat, Brikmat, Kiinan tapahtumat, nämä kaikki ovat osoitus siitä, että maat eivät ole pelkästään taloudellisesti merkittäviä, ne ovat myöskin poliittisesti tärkeässä asemassa. Euroopan unionin ulkopolitiikan vaikutukset näiden maiden suuntaan on äärimmäisen tärkeä asia. Tämän päivän kuulemistilaisuus on laadittu oma pohjalta. Esittelijänä on toiminut herra Sairus Volski. Valitettavasti herra Sairus Volski on sairastunut, eikä hän voi olla läsnä tässä keskustelussa – ja niinpä jatkamme hänen poissa ollessaan. Herra Sairus Voski on kuitenkin pyytänyt sihteeristöä kirjaamaan alustuspuheenvuorot ja tätä kautta hänellä on mahdollisuus niihin tutustua. Meillä on viisi merkittävää vierasta, professori Alfredo Valladau ensinnäkin täällä päin. Hän on Merkosuur asioista äh, vastaava äh, Pariisin äh, poliittisten, poliittisten tieteiden yliopistossa. Sitten herra Andrew Small, German Marshall Fundin tutkija Yhdysvalloista ja seuraavaksi Enrique Mora Bonavente, Espanjan ulkoministeriön valmisteleva virkamies ja vielä tohtori Cyril Nunn. Hän on taas Aasian asioista vastaava henkilö Saksan ulkoministeriöstä. Ja vielä Fiorilisti Seo Budura. Valittelee omaa nimiä ääntämistä. Hän on Aasia-asioista vastaava johtava Euroopan unionin hallinnosta. Me kuulemme nyt näitä viittä alustus puheenvuoro esittää asiantuntijaa. Ja ensimmäiseksi annammekin äh, puheenvuoron kahdelle ensimmäiselle puhujalle ja sen jälkeen äh, on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Sen jälkeen otamme kolme seuraavaa puhujaa ja siirrymme taas äh, kysymyksiin ja vastauksiin. Esityslista on varsin täynnä. Sen jälkeen meillä on vielä Seuraavat esityslistan kohdat, eli Irakin tasavallan edustajaneuvoston tapaaminen. Ja näinpä toivoisinkin, että jotta pysyisimme aikataulussa, eli kuulemistilaisuus päättyisi kello viisi, antaisin kymmenen minuuttia puheaikaa kullekin puhujalle. Olkaa hyvä. Grazie per la... Kiitokset puheenjohtaja, kiitos kutsusta. Jatkan ehkä englanniksi. Olen Brasiliasta, eli olen tämä B-kirjain tässä BRIC-lyhenteessä. Ja ensimmäiseksi toteaisin, että Toivottavasti BRIC ei ole mikään poliittinen kategoria, vaan se on investointi. Strategia Saksin luoma sellainen kymmenen vuotta sitten. Eli ryhmän jäsenet, jos ehdossa on Brasilia, pyrkivät luomaan poliittisen yhteisön ja Etelä-Afrikka tulisi mukaan poliittisesti oikeana liikkeellä, eli saataisiin näin myöskin Afrikan maa tähän mukaan. Kuitenkin on totta, että riikit ovat vain tällainen keskustelu kerho nykyisellään varsinaista äh, kapasiteettia strategioille tai muille esimerkiksi puolustukselliselle kannalle ei ole olemassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksittäinen maa ei voisi lisätä valtaansa. Ja tämä kannattaa pitää mielessä. Ja näin Venäjä voidaan jättää ulkopuolelle Briteistä, koska tämä ei ole kehittyvä valtio, vaan umppuava suurvalta pikemminkin. Eli puhutaan, käyttää sana big eikä niinkään ehkä brick. No niin, siis Brasilia, Intia, Kiina ja sen uudet voimavaltuudet, se on seurausta taloudellisesta kehityksestä, mutta tähän liittyy sitten myöskin poliittista ja sotilaallista voimaa. Ja tässä pitää paikkansa se, että sotilaallista budjettia ja hankintoja ollaan myöskin vahvistamassa näissä maissa. Ja näin vaikutus kasvaa kansainvälisillä foorumeilla. Ja nyt sitten Tällä on vaikutusta monienkin strategisten kysymysten osalta, kun puhutaan eh, elintarviketurvallisuudesta, energiaturvallisuudesta, meriturvallisuudesta, alueellisesta vakaudesta, eh, rauhallisesta kehityksestä ja mahdollisesti myöskin, kun ajatellaan YK toimivuutta ja muita kansainvälisiä järjestöjä. Brasilia, Turkki-aloite Iranin ähm, ydinvoimakysymyksessä oli ploppi, mutta se toisaalta osoitti sen, että nämä maat kuitenkin ovat halukkaita tarttumaan suuriinkin kysymyksiin. Me kaikki tiedämme, että tulee aina vain muodostumaan hankalammaksi löytää monenvälistä konsensusta, jota tarvitaan suurten maailmanlaisten ongelmien ratkaisemiseksi jos näitä suuria kehittyviä äh, valtioita ei oteta tarkastelun mukaan. Ja sehän on G20-tapaamisissa äh, nimenomaan tavoitteena saada ne mukaan. Ongelmana ja hankaluutena on se, että nämä suuret valtiot eivät ole mikään suuri homogeeninen ryhmä, ryhmittymä. Aina kysymyksestä riippuen äh, näkemyserot saattavat olla valtavan suuret. Jos esimerkiksi YK turvallisuusneuvostoa tarkastelee, viitosta ja Kiina ja Venäjä eivät suinkaan aina ole samalla linjoilla Brasilian ja Intian kanssa. Näiden suhtautumista voidaan eh, pitää sellaisena, että tämä on tällaista lukratiivista eh, monikeskisyyttä, eli halutaan lisää ääntä kansainväliseen järjestelmään, jotta on enemmän valtaa, eh, mutta kuitenkin vain kansallisten etujen ajamiseksi. Mutta tässä ei olla kuitenkaan valmiita kantaa vastuuta siitä, eh, miten järjestelmä toimii tai miten sitä kannattaisi päivittää. Eli nykyisellään eh, nämä pikemminkin haluavat hyödyntää vetovaltuuksia eri kysymyksissä kuin kantaa yhteisesti taakkaa. Ongelmana on se, että suuret ovat suuria voittajia maailmantaloudesta tarkastellen, ja kun ajatellaan tätä tuotantoketjun pirstaloitumista. Eli Siksi pyritään tämä taloudellinen raja säilyttämään. Ja tämä saattaa ne lähemmäksi Yhdysvaltoja, joka takaa tällaisen, tai on tämän eh, järjestelmän taannut kuin EUn suuntaan, joka esittää sääntelyä globaalin järjestelmän. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että ne ovat kovasti riippuvaisia eh, globaalin talouden ja järjestelmän hyvästä toimivuudesta, sillä se muodostaa pohjan näille poliittisille kasvaville valtuuksille myöskin. Tästä vaan antaa yhden esimerkin. Yhdysvallat yksin edustaa kolmannesta yksityistä maailman kulutuksesta ja Eurooppa sitten toista kolmannesta ja Kiinan osuus on kolme prosenttia tästä kokonaiskulutuksesta. Mutta ongelmana on se, että kasvu tulee nimenomaan näistä kehittyvistä talouksista. Yhdysvallat ja EU ovat myöskin tulleet näistä kovasti riippuvaisiksi. Eli ollaan, eletään maailmassa, jossa riippuvuussuhteet toisista ja toisistamme ovat vahvat. Eli ei ole muuta mahdollisuutta kuin ottaa suuret vakavasti ja mukautua näiden uusien eh, toimijoiden intresseihin. Ja yhtenä voi nostaa esiin ongelman, joka EUlla oli Kiinan kanssa CO2-veroista puhuttaessa lentoyhtiöiden osalta. Kiina sanoi, että okei, okay, että jos tähän mennään, niin sitten emme ole valmiita enää ostamaan EPUS-laivasto. Ja sitten EUlle on sanottu, että jos haluatte säännöllä, niin teidän tulee kuulla meitäkin. Eli ei mitään sääntelyä ilman tavallaan mukana oloa. Eli Suuret voivat olla vastaus moniin ongelmiin, mutta voivat myös itse olla ongelma. Jos talouden eh, kasvu <clears throat> jollain lailla kärsi, niin kuin ehkä tulee tulevina vuosina käymään Intiassa ja Kiinassa, niin tällä tulee olemaan huomattavat poliittiset ja sotilaallisetkin vaikutukset tälle tälle alueelle jännitteitä on jo kovasti eh, Kiinan sisällä ja Kiinalla suhteessa sen naapureihin. Ja Intiassa on jo julkisesti hyväksytty sotilaalliset suunnitelmat, eh, kun ajatellaan mahdollista sotatilannetta Kiinan kanssa. Ja Japani ja Intia ovat eh, löytäytyneet yhteen tasapainottaakseen tilannetta suhteessa Kiinaan. Ja Tyynemeren tällainen tilanne olisi uhkaava koko maailmalle, ei pelkästään alueellisesti tarkastellen. Tällaisia systeemisohjeita sitten Atlantin puolella näytä olevan, mutta mitään varsinaista toimintaa esimerkiksi eteläisen Amerikan huumekauppaan äh, liittyen ja Afrikan huumekauppaan liittyen ei voi olla ilman äh, Brasilian mukana oloa. Ja Brasilian rooli tuleekin olemaan erittäin tärkeä myöskin elintarvikkeen äh, toimituksesta puhuttaessa ja ilmastokysymyksistä puhuttaessa tulevina vuosina mistään näistä Maista puhuttaessa voidaan sanoa, että mikään näistä ei aio myydä mitään vaihtoehtoista kuvaa maailmasta, eikä halua ottaa äh, valtaa äh, maailmasta ainakaan näin, näin tulevaisuudessa. Tässä ainoastaan halutaan voida vaikuttaa suuriin päätöksiin ja säännöksiin, joita esitetään, ja voida sopeutua äh, sääntöihin siten, että omatkin intressit tulevat huomioiduiksi. Ja lopuksi vielä toteaisin, että nämä nousevat valtiot ymmärtävät varsin hyvin, että jos neuvotteluperinnässä ei ole, niin se johtuu siitä, että että menu ei ole oikein sopiva. No, mutta sitten kun pöydän ääreen pääsee, niin on oltava mukana myöskin kokkauspuuhissa ja astioiden pesunkin tulee hoitua. Grazie. Ascoltiamo. Kiitokset. Ja seuraavaksi annamme puheenvuoron herra Andrew Smallille. Olkaa hyvä. Um. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä kuulemistilaisuus on loistava tilaisuus miettiä yhtenäisellä tavalla siitä, mitä ulkopoliittisia seurauksia on nousevilla talouksilla Euroopan unionilla. Ja Totta kai täysin merkityksetöntä, kuten äsken juuri kuultiinkin, ajatella, että on kyse pelkästään yksi politiikkaväline priksejä varten. Jos ajatellaan näitä läpäiseviä ajatuksia, että meillä olisi myös voima tasapainolle uusi lähestymistapa, niin emme voi pelkästään irrallista politiikkaa harjoittaa Brasiliaa, Venäjää, Intiaa tai Kiinaa tai muitakaan varten. Pari periaatetta ensinnäkin. Ensinnäkin EUlla on keskeinen osansa myös tässä voiman siirrossa ja ja sillä on voimaa tässä. Kuitenkin meillä on mahdollisuus, joka on kutistumaan päin tulevina vuosina. Varsinkin vaarana on, että strategisesti jäädään sivuraiteille. Toiseksi, varmasti uh, yhteisiä uhkia meillä kyllä on kaikissa suhteissamme nousevien valtojen kanssa. Liittoutumattomuuden perinne, kaupan ongelmat ja niin edelleen. Kiina kuitenkin johtuen poliittisesta järjestelmästään ja talousvallastaan, joka siellä jo on, on erityinen haaste meille, varmasti merkittävä tekijä kaikissa suhteissamme muiden valtojen kanssa. Kolmanneksi ja viimeiseksi voi olla, että on kiva ajatella, että tässä olisi vallan siirtymä laidassa toiseen. Mutta jos mietitään tarkemmin kumppanuuksiakin joidenkin maailman mittakaavassa vaikutusvaltaisten maiden kanssa, jotka vielä ovat vasta nousemassa ja tekemässä valintoja strategisesta suunnastaan, niin olisi erittäin tärkeää miettiä, pystymmekö säilyttämään liberaalin sääntöihin perustuvan monikeskeisen järjestelmän vai jääkö käsin sitten toisenlainen järjestelmä, joka ei välttämättä aja meidän arvojamme ja etujamme. Ensinnäkin tästä ensimmäisestä asiasta monin tavoin Eurooppa on tämän vallansiirron eturintamassa. Yhdysvallat, ja on nyt toisen uhan alla, mutta Euroopan paine joutuu miettimään omaa äänestysvaltaansa ja vaikutusvaltaansa. Kyse on myös maailmanjärjestyksestä, koska siellä on valtavia haasteita senkin edessä. On sotilasvallasta, strategiasta, tasapainosta kyse, ja se on tavanomaista EUlle eri tavalla kuin Yhdysvalloille tai monille uusille kavaloille. Kuitenkin kun maailma on nousevia valtio yhä enemmän, ja jos halutaan että globaali järjestelmä kytköksinen toimii hyvin, että energiaa saadaan, liikenne sujuu ja järjestelmät toimivat ja alueellisestikin on vakautta, niin eurooppalaiset kuitenkin antavat kohtuuttoman suuren panoksen näissä yhteisissä hyvissä apuna, joukkoina, tukena kansainvälisissä järjestöissä tai monilla muillakin areenoilla. Ja tämä koskee myös tätä uutta kehityskulkua koska markkinat ovat mitkä ovat, mikä talousvalta on, mikä on tekninen johtoasema ja sotilaskykykin, niin EUlla on paljon vielä vipuvoimaa. Yksi esimerkki, Intia ostaa myös hävittäjä tekniikan siirron myötä. Kiina ei puolestaan asekauppakielon vuoksi. Tällä on strategiset seurauksensa totta kai. Ja se, että meillä nyt etulyöntiasema, niin se tarkoittaa, että meillä on myös päätösvalta siinä, kuka saa olla huoneessa ja pöydän ääressä päättämässä, mutta kaikki tämä on nyt häviävää luonnonvaraa. Tekninen johto, poliittinen johto, strateginen johto, kansainvälisissä järjestöissäkin on johtoasema, meidän osuutemme kansainvälisestä kaupastakin on pienenemään päin. Viime aikoina on ollut nähtävissä että me vain pidämme vallasta kiinni vallan vuoksi niin, enkä haluaisimme tätä järjestystä jotenkin muuttaa, haluamme suuntaan sen sijaan, että johdettaisiin ja muutettaisiin tätä kehityskulkua. Me tartumme vain kynsin ja hampain. G20 on yksi esimerkki tästä. Tuloksena on se, että vaikutusvalta heikkenee ja vähenee tärkeissä suhteissammekin. Me voimme kyllä tätä muuttaa, mutta tämä tilaisuus, joka meillä nyt on, on häviämässä pikkuhiljaa ja strategisesti joudumme sivuun osaan. Toiseksi, totta kai BRIC-maat, kuten tässä kuultiinkin jo, niin hyvin sekalainen seurakunta, jos ajatellaan muita nousevia valtoja, joilla on globaalista ja alueellistakin vaikutusvaltaa. Siellä on maita, jotka voidaan tähän lisätä. Japani esimerkiksi, Etelä-Korea, Meksiko, Indonesiakin voisivat tulla tähän joukkoon mukaan 20 talouden sekaan Turkkikin. Siksi on vielä sekalaisempi seurakunta monista syistä. Ja kuten tässä juuri kuultiinkin, Venäjä on varmasti oma lukunsa. Ja en siihen puutu tämän pituisessa esityksessä. Sitten mikä niillä on jotain yhteistä, niin lähinnä kaupassa. Kiina, Intia, Brasilia ovat suurimmat talousvallat ja suurelta osin varmasti ovat kehitysmaita monelta osin, vaikka niistä tulee merkittäviä valtoja. Jos ajatellaan vähäistä BKT asukasta kohden, ja he jäävät listalla aika alaiselle asemalle. Siksi heidän osaltaan täytyy pyrkiä välttämään, että ne ottavat harteilleen globaaleja haasteita, koska heillä on muita sisäisiäkin haasteita, ja siihen menee vielä monta vuotta. Tämä kehitysmaa luonne saa vahvistusta myös liittoutumattomuuden taustasta jäsenyys itse ryhmässä tai sitten muuten. Ja se vaikuttaa paljon myös interventioon, suvereniteettiin, sanktioihin ja niin päin pois. Tässä on paljon keskusteltu integraatiosta ja miten tämä vaikuttaa ajatuskulun muutoksiin, mutta nyt on ollut vastakkaista kehityskultua. Siellä vastustetaan sitä, että tulee vain plus lisä, lisäke eurooppalaisiin maihin ajatellaan niitä kaupallisia, strategisia etunäkökohtia, ajatellaan että he ovat vain vapaa matkustajina tässä kaikessa. Nyt ajatellaan Kööpenhaminaa, Irania, Libyaa, Burmaa ja niin edelleen. Yksi kysymys on myös se, on, voimmeko aikamäärässä aikaan sellaisen järjestelyn, että vaikkakin me pyrimme jotenkin tunnustamaan legitiimit intressit, joilla näillä vailoilla on taloudenkin vuoksi, niin jotkut osatekijät pitkällä aikavälillä järjestyksessä tai arvoissa jotenkin täytyy pystyä hoitamaan myös. Tässä vaikeimpana tapauksena on ehdottomasti Kiinaa. Yhä enemmän on ymmärrystä Kiinan kanssa toki, mutta tässä on paljon yhteisiä intressejä, mutta emme koskaan näe lähetymistä arvoissa, ihmisoikeusasioissa, demokratiassa, autoritäärisyydessä tai jos ajatellaan monia muitakin aloja, että jotain muutoksia saataisiin Kiinassa. Sillä on paljon valta politiikassa ja taloudessa, mutta siksi se on valtava haaste suhteessa myös muihin BRIC-maihin. Ei se tarkoita sitä, ettei Kiina tee valintoja, jotka sopivat meidän näkemyksiimme, mutta todennäköisesti tekee haluttomasti ja laskelmoiden. Ja kuten on niin Iranin, Sudanin ja ja muiden maiden Libyan kohdallakin. Todennäköisesti se liittyy laajempaan yhteisymmärrykseen, joka on saatu aikaan, ja se ei ole pelkästään läntinen yhteisymmärrys, joka tulee kyseeseen. Miten sitten aikaan saadaan yhteisymmärrystä? Siksi haluaisin puuttua siihen loppuosassa alustustani näissä swing-valtioissa. Swing-valtiot äh, käsitteenä ehkä näyttää karkealta. Intia, Indonesia, Japani ovat mukana. Um, and we will... Ja käytätämme tätä siirtymistä omaan leirimme. Mutta tosiasia on, että tässä on paljon strategisia valintoja edessämme jotenkin maiden kohdalla, ja mekään eivät ole niitä vielä tehneet. Menevätkö yhteen suuntaan tai toiseen suuntaan, tukevat ehkä sääntöihin perustuvaa monikeskeistä järjestelmää, niin sillä on valtavat vaikutukset myös kansainväliseen järjestykseen. Sitten ajatellaan meidän painoarvoamme. Meillä on hyvin tärkeitä päätöksiä edessämme siitä, miten me vaikutamme heidän päätöksiinsä. Meidän täytyy tehdä aika paljon niin, että voidaan valmistella maaperää sen puolesta, että maat, jotka haluavat tukea tätä järjestelmäämme, niin, että laajentunevat taloudellisesti, kaupallisesti, teknisesti, poliittisesti ja myös turvallisuudessa kumppanuuksien myötä, että ovat mukana jäseninä tärkeissä elimissä. Vahvistetaan myös poliittista keskustelua, että on halukkuutta sovittaa yhteen eri intressejä, niin että ollaan lähempänä myös seuraavan sukupolvien maiden kanssa ja niin edelleen. Joskus ei tässä tuloksia saada yht, yhtäkkiä, mutta kuitenkin jossakin tapauksessa voidaan kantaa hedelmää vasta ehkä vuosikymmenien päästä. Haasteena on se, että meillä on niin paljon ristiriitaisia intressejä aivan naapurustossakin ja muissa suhteissamme, että jotkut maat todennäköisesti eivät saa niin paljon huomiota kuin tarvitsisivat. Ja sitten meidän voimamme jo uupuvatkin. Kiina ja Venäjä ovat tässä. Mutta nyt ehkä olisi syytä suunnata energiaa todellisiin siirtovaltoihin, swing-valtioihin, Intiaan, Brasiliaan ja Indonesiaan. Pitkällä aikavälillä varmasti tämä osoittautuu ratkaisevaksi myös niissä valinnoissa, mitä Kiina itse tekee. Ja lopuksi, itse asiassa, jos me noudatamme tämän tyyppistä lähtökohtaa, se vahvistaa suhteitamme myös Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, eikä niinkään vie huomiota niistä. Muiden maiden kohdalla yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, onko EU ollenkaan mukana tässä strategiapelissä. Kiina kunnioittaa strategista vakavuutta, Kiina, EUn kannalta, Yhdysvaltain kannalta puhujakorjaa EU näyttää ihan toisenlaiselta. Onko se sitten kumppani luomassa vai onko se siinä kantola kaskessa, niin kuin joskus on vaikuttanut olevan ainakin viime aikoina. Mutta tässä on vain jotain vähän hyötyä. Todellinen hyöty on, että todellinen swing-valtio strategia määrittyy siitä, voimmeko muokata maailmaa niin, että se ajaa meidän arvojamme ja intressejämme. Ja kuitenkin me pystymme myös sitä muokkaamaan. Kiitos. Bene, apriamo il primo... Kiitokset. Ja nyt voimme avata ensimmäisen kyselykierroksen edustaja Peterle ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan unioni on äärimmäisen kiinnostunut BRIC-maista ja itse henkilökohtaisesti kuuntelin varsin suurella kiinnostuksella alustuspuheenvuoroja. On kiinnostavaa saada käsitys siitä, minkälaista politiikkaa tulemme jatkossa harjoittamaan BRIC-maiden kanssa. Voitteko havaita jonkunlaisen muutoksen valtapelissä? Onko mielestänne näiden maiden piirissä havaittavissa muutoksia? Haluaisin tietää, millä tavoin näette tämän tilanteen. Ja mitä, minkälainen kilpailuasetelma mahdollisesti näiden maiden välillä on olemassa, ja, ja jos sellaista on, ja, ja minkälaista yhteistyötä? Niin. Seuraavaksi edustaja Schäfti. Thank you, Chair, and thank... Kiitokset ja kiitos näistä mielenkiintoisista alustuksista. Kysyisin puhilta seuraavaa. Näytti siltä, että molemmat lähtevät liikkeelle siitä olettamuksesta, että niin sanotut suuret eivät kohtaisi suuria hankaluuksia tulevina vuosina esimerkiksi kun tarkastellaan velka-asiaa Kiinassa, niin saattaa olla, että se suurinkin ongelmin törmää. Mutta ilmeisesti lähdetään liikkeelle nykytilanteesta ja haluaisin kuulla, miten tähän suhtaudutte. Ja sitten toiseksi, jos lähdetään liikkeelle olettamuksesta, jonka esititte, niin nämä nousevat alueelliset taloudet saattavat epävarmuutta aiheuttaa. Tämä eh, geostrateginen asia eh, saattaa eh, aiheuttaa uhkia ja ehkä sotiakin. Eli miten te tämän näkisitte? Mahdollisesti saattaa syntyä yllättäenkin jotain ja sitten Venäjästä ette juurikaan äh, puhuneet, mutta jos nyt tarkastelee maailmaa Euroopan vinkkelistä ja keskisen Euroopan vinkkelistä erityisesti, niin kyllä Venäjä edelleenkin äh, aiheuttaa näitä äh, valtaan liittyviä ongelmia, koska näyttää siltä, että se luo omia määräyksiään ja ne sitten vaikuttavat myös naapureihin ja aiheuttavat kysymysmerkkejä. Kiitokset ja nyt vielä ennen vastauksia. Herra Atkins. Um, um, <coughs> Puheenjohtaja, siihen mitä herra Schöplin juuri totesi, tuli yksi kysymys mieleen, joka ei vielä ole täällä tullut esitetyksi. Jos ajatellaan vertailla Yhdysvaltoihin, aivan kiistatta sillä on imperialistinen asennoituminen muuhun maailmaan, jos niin voi sanoa, sikäli, että he ovat valmiita kyllä juuttumaan minne tahansa konfliktiin, tarjoamaan voimavaroja ja ties mitä. Onko teistä kukaan sitä mieltä, että Kiina tai Intia, mainitsekseni kaksi tai puhumattakaan muista, että lähitulevaisuudessa voisivat siihen markkinoille myös menossa, vai ovatko jo niillä markkinoilla? Bene, le risposte. No niin, kiitos kysymyksistä. Ja nyt sitten ähm, vastauspuheenvuorot. Meillä on kaksi valusta ja kumpi haluaa vastata ensimmäisenä? I'll, I'll try to, uh, to answer these questions. No vastaan omalta osaltani. Ensinnäkin Kiina. Voin olla ihan samaa mieltä kanssanne. En usko, että Kiinan äh, talouden pyörä on kestävällä pohjalla, koska se on liian riippuvainen muun maailman hyvästä terveydentilasta. Enkä ole varma siitä, että tämä tulee säilymään näin hyvänä Kiinan kannalta katsottuna. Kiinalaiset itse sanovat, että ainoa mahdollisuus kestävälle kehitykselle on se, että Kiinalla olisi suuret sisämarkkinat, mutta tämä vaatii kahta asiaa. Ensinnäkin tämä tarkoittaa sosiaaliturvaverkostoa ihmisille ja se tulisi kalliiksi, eli jouduttaisiin eh, sijoituksesta korruptiosta muualta varoja ottamaan tänne. Toisaalta se sitten tarkoittaisi myöskin eh, Äh, luototuksen vapauttamista, sillä muutoin kulutus ei ole mahdollista. Mutta jos sitten tämä vapautus toteutettaisiin Kiinassa, niin silloin tämä kommunistisen puolueen valta myöskin katkeaa. Eli en ole ihan varma siitä keskipitkällä aikavälillä tarkastellen, olisiko tämä mahdollista. Mutta jos nyt Kiina sitten ähm, kärsii äh, ja menee alaspäin, niin näin käy meille kaikille, koska olemme toisistamme hyvin riippuvaisia. Ja kysymys kuuluukin, kuinka voimme hoitaa tämän epätasapainoasian. Ei tämä ole pelkästään Kiinan ongelma, se on myös Yhdysvaltojen ja meidän kaikkien muidenkin ongelma. Ja kysymys kuuluu, kuinka nyt esittää kiinalaiset, että kyllä teidän tulee olla mukana, mukana ratkaisemassa asiaa yhteisesti, koska yksin se ei onnistu. Ja tässä sitten tämä sota-asia nousee myös, jos Kiinalla on ongelmia, niin on olemassa äh, vaara sille, että syntyy tällainen nationalistinen rintama, ja se on vaarallista, koska tällöin sotakaan ei ole mahdottomuusalueella. Brasilian tilanne on hieman erilainen, koska se sijaitsee alueella, jolla ei ole tällaisia systeemisiä mm, turvallisuusongelmia, mutta mm, Kiinan alue kyllä, se mahdollista olisi. Ja Venäjä on ongelma, kyllä, sitä se on. Mutta tässä kysyttiin tämän kokouksen tiimoilta, miten Kiina, e, Intia ja Brasilia voitaisiin yhdistää. En maininnut e, Venäjää, koska Venäjä ei tähän saman liikaan mielestämme kuulu. Silloin tulisi järjestää erillinen kuulemistilaisuutensa Venäjän tiimoilta. Sitä ei voi yhdistää e, keskusteluun silloin, kun puhutaan Kiinasta, Intiasta ja Brasiliasta. Ja sitten yhteistyöstä ja kilpailukyvystä tässä myöskin puhuttiin. Herra Peterille esitti kysymyksen Eli keskinäinen kilpailu, kuinka suurta se on ja kuinka suurta sitten on yhteistyö. No kysymys tietysti riippuu siitä, mistä puhutaan. Selvää on, että jos esimerkiksi Brasilian kannalta asia tarkastelee, niin sen teollisuus on kovin huolissaan kiinalaisista tuotteista. maahan tuodaan ja joita tuodaan kolmansille markkinoille, joilla Brasilian rooli on vahva. Eli kilpailua kyllä on tällä saralla. Intia ei ole välttämättä tässä Brasilian kilpailija. Eli riippuu siitä, mistä asiasta ja mistä maasta milloinkin puhutaan. Ovatko mahdollisuudet yhteistyöhön pohjautuvia vai kilpailun pohjautuvia? Kuitenkin erään tärkeän seikan tässä vielä esiin nostaisin, eli on ymmärrettävä, kuka kenen kanssa kilpailee. Jos Apple tai Nike myy Euroopassa tuotteita, jotka on koottu Kiinassa – niin kuka silloin Euroopan kanssa kilpailee? Kiina vai Apple vai Nike? Mikä näistä? Eli meidän on ymmärrettävä hieman syvemmin näitä asioita, kuinka nämä eh, teollisuuden eh, muutokset toteutetaan, kuka tekee mitä ja kuka sitten loppujen lopuksi hyötyy. iPod esimerkiksi on varmasti kaikille tuttu, mutta nekin kootaan Kiinassa. Kiinalaiset saavat 10 prosenttia lisäarvosta ja sitten 60 eh, prosenttia eh, Apple. Eli kuka tässä nyt sitten eniten hyötyy? kun tarkastellaan eh, vientiä Kiinasta Eurooppaan, niin monesti taustalla ovat eurooppalaiset monikansalliset yhtiöt ja vain kokoamistoiminta tapahtuu Kiinassa. Eli meidän on ymmärrettävä hieman eri tavoin tuotannon maantiede. Jos sanotaan, että tässä maa kilpailemaan kanssa, niin ei tällä tavalla enää nykypäivänä voi asioita tarkastella. Suuret tuotantoketjut ovat monikansallisia, jotka toimivat monissa maissa. Ja meidän on toteutettava tutkimus siitä ymmärrettävä, miten talous ylipäätään toimii. Pascal Lamy on tässä tehnyt hyvää työtä. Hän on kampanjoinut sen puolesta, että tilastot on kirjoitettava uuteen uskoon, koska muuten ei tiedetä, kuka eh, todellisuudessa voittaa ja kuka häviää eh, nykyisessä maailmassa, jossa olemme toisistamme niin riippuvaisia. Okay, just to, um, come in on, on... Niin, palatakseni joihinkin näistä kysymyksistä. Ensinnäkin lineaarisuus. No joo, kyllä täytyy olla valmis siihenkin mahdollisuuteen, että jokin näistä maista, niin niiden talous on aika hauras ja voidaan mennä ihan toiseen suuntaan. Mahdollisuudet on pitää, pidettävä mielessä myös jatkuvasti, mutta minun mielestäni voidaan toisinkin päin virhe tehdä. Me olemme Kiinan romahtamista tai kestämätöntä velkaa ennustelleet jo jonkin aikaa. Kiina on kuitenkin nyt sellainen valtatekijä, joka on huomioitava, ei pelkästään nyt. Ei se ole tulevaisuuden asia, vaan me olemme odotelleet tätä romahdusta parin 30 vuoden ajan, no ainakin 20 vuoden ajan jo. Eli täytyy olla kyllä myös valmis siihenkin, että talouskasvu jatkuu ja jatkuu. Ja näistä todellisista muutoksista geostrategisen ympäristöön. War question, um, uh, yes, I think. Niin tästä riskistä vielä olen samaa mieltä, että meillä on tämä tilanne nytkin käsillä. Etelä-Intian merellä on vaarana myös. Pari päivää sitten olen keskustellut rajoitettusta sodasta Vietnaman, Vietnamin ja Kiinan kesken. Kuten mainitsitte, väärin laskelmat, varsinkin tuolla alueella, ovat kasvamaan päin. Varmastikin sen kanssa on elettävä vielä jonkin aikaa ainakin jatkossa. Näin vastaisin myös siihen, miksi välttää Venäjää. Se on ihan omassa luokassaan. Se on kyllä tärkeä joiltakin osin, jos ajatellaan tätä tällaista heilurivaltio ajatustakin ilman, että Venäjän suostumutta jossakin asioissa on hyvin vaikeaa. On Kiinankaan suostumusta saada mihinkään. Mutta ajatellaan tehokkuutta Venäjän kanssa diplomaattisestikin, niin se on hiukkasen erilaatuista ollut, ainakin tässä keskustelussa, mutta todellakin olisin samaa mieltä siitä, että se kuuluu toisen laatikkoon. Mikä sitten on imperialismi ja minkälainen valta näistä kehkeytyy Kiinastakin esimerkiksi? Onko se sitten imperialistista asennoitumista tai ei? Oikeastaan nyt on nähtävissä jo muutoksia. Jossakin periaatteessa, puuttumattomuusperiaatteessa muun muassa Kiina on maailman mittakaavassa sotilasvalta ja kykenevä sellainen ajaa omia etujaan jopa joistakin maiden sisällä. Nyt on jo nähtävissä muutoksia ja ajatustavassa hyvin aktiivisellakin tavalla Kiinassa. Ei se tarkoita, että siitä mikään imperialistinen valta tulee, mutta ajatellaan nykyistä ajatustapaa, joka on tietystä suhteellisen heikosta asemasta syntynyt, tai jopa Libya viimeaikaisena esimerkkinä Kiina oli oikeastaan aika framilla siinä, että siellä oli valtavasti kiinalaisia maassa töissä. Se oli tavallaan hyvin haavoittuvassa asemassa pystyi kuitenkin toimimaan diplomaattisesti tai sotilaallisesti sen tyyppisessä ympäristössä pitkällä aikavälillä. Ei se varmastaankaan jatku. Intia, Irakiin varmaan haluaa sotilasvallaksi, joka pystyy toimimaan ja ajamaan etujaan kautta maailman. Tässä palataan ensimmäiseen kysymykseen, joka täällä tuli esille. Ajatellen, onko tapahtunut mitään muutosta tasapainossa? Mielestäni aika selvä muutos on. Varsinkin talouskriisin myötä Kiinan kohdalla – mutta minun mielestäni tässä on tasapainolla tapahtunut, mikä on havaittu painoarvo, mikä todellinen, mutta se on jo muuttumassa valtaviin eroihin kansallisessa käyttäytymisessä monissa tapauksissa noissa maissa. Käsitykset tulevasta painoarvosta oikeastaan ovat jo mukana tässä. Nyt Kiinassa ajatellaan, että se ymmärtää jo, mikä se uskoo olevansa kymmenen vuoden kuluttua – jossain kohdin myös kielteisiä näkemyksiä myös suhteessa Eurooppaan. Me olemme tavallaan jo olemme kärsimässä tästä, kun käsitykset muuttuvat ja heiluvat roolien suhteen eri valtojen kesken. Tästä syystä, jos emme pysty tätä dynamiikkaa kääntämään ja lähitulevaisuudessa, niin voi olla, että meillä Euroopassa ollaan toisessa jamassa. Due dei relatori. Kiitokset. Kaksi alustajaa. Sarilla Nanna ainakin haluaisi puhua. Ja, ja nyt herra Tänok halusi pyytää puheenvuoroa. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron saman tien vai, vai kuunteletko alustajia ja esitätte laajempia kysymyksiä? Allora, la parola... Voin odotella. Il Nan per un breve intervento. No sitten lyhyt puheenvuoro, Sarah Nunn. Grazie, signor Presidente, vorrei... Kiitokset, jos olitte puhun Saksaa. Nostaisin esiin vielä muutaman elementin EU-jäsenmaan kannalta, e, kun tarkastellaan suhteita BRIC-valtioihin ja yksittäisiin e, BRIC-valtioihin myöskin Ensinnäkin kauppa BRIC-maiden kanssa on erittäin tärkeä asia Saksan kaltaiselle maalle ja on kasvanut huomattavasti 30 prosentin nopeudella Kiinan, Intian ja Brasilian osalta. BRIC-valtiot muodostavat 15 prosenttia maailmankaupasta nykyisellään ja noin 18 prosenttia Saksan ulkomaankaupasta. Viitisen vuotta sitten me puhuttiin 8 prosentista, eli luku on suunnilleen tuplaantunut. Näillä on yhteisenä intressinä luoda investointeja ja kauppasuhteita, luoda tutkimuskumppanuuksia ja yliopistotasoisia kumppanuuksia. Esimerkiksi Kiinan osalta asiat tuodaan selvästi esille, joskus näiden muiden maiden osalta vähän vähemmän selvästi, mutta tämä on kuitenkin yhdistävä tekijä. Nämä ovat myöskin kumppaneita silloin, kun puhutaan peruskysymyksistä, kuten ilmastokysymykset tai DOA-kierroksen loppuun saattamisesta. Ehkä hieman vielä kertoisin EUn ja BRIC-valtioiden suhteista eurooppalaisen jäsenmaan kannalta tarkasteltuna. Ensinnäkin voimme tyytyväisenä havaita, että Euroopan unioni ja kansalliset valtiot ovat solmineet erilaisia suhteita ja käynnistäneet vuoropuheluita näiden maiden kanssa. Kiinan kaltainen valtio on euromääräisenä 15 prosenttia varannosta tallettanut. tämän hyvä asia. Ja seuraamme myöskin Intian kanssa käytäviä sopimuksia vapaakauppa-alueesta. Toisaalta ymmärrämme senkin, että ei Euroopan tilanne välttämättä ole paras mahdollinen suhteessa näihin maihin. Ensinnäkin ongelmana on se, että meillä on liikaa strategisia kumppanuuksia varsin monien eh, maailmanmaiden kanssa. Less is more joskus. Eli voisi olla hyvä keskittyä eh, tiettyihin tärkeimpiin BRIC-valtioihin. Ja sitten vielä toinen seikka näkemyseroja on eri eurooppalaisen toimijoiden välillä kovasti. Kaupan pääosasto on varsin aktiivinen, mutta sitten uusi ulkosuhdehallintokomissio, neuvosto, ne pistävät kapuloita rattaisiin pikemminkin kuin jotain muuta. Ja Saksan kannalta katsottuna tilanne ei ole näin ollen tyydyttävä eikä tervetullut ja toivottavasti on mahdollista tehdä ratkaisu mahdollisuuksia, mutta niissäkin seinä usein tulee vastaan. BRIC-valtiot katsovat, mitä ovat kahdenväliset kokemukset EU-ssa ja näkevät EUn kyllä tärkeänä kumppanina, mutta sellaisena, joka on usein vain kakkosvaihtoehto kansallisvaltioiden jälkeen jos ei pystytä järjestäytymään sillä tavalla kuin mitä britit toimivat, eli investointitutkimuspoliittisesti eh, riittävän hyvin eh, oltaisiin toimintakykyisiä. Tämän realiteetin kanssa meidän on elettävä ja tähän Saksassa usein myöskin törmää, kun meiltä kysytään, missä Eurooppa on ja miksei se ole siellä, missä sen olla pitäisi. Ja kolmanneksi vielä kysymys siihen, miten Brigit suhtautuvat YK. Varmasti tiedätte, että nykytilanne turvallisuusneuvostossa on sellainen, että Nigeria ja kaikki prikit ovat jäseninä ja toivottavaa olisi, että saataisiin lisää impulssia näin turvallisuusneuvostoon. Puolisen vuotta sitten Tanskan suurlähettiläs totesi, että nyt ollaan suuren mm, muutoksen edessä ja tilanne on sitten hieman eri käytännön kannalta katsottuna. Selvää on, että BRIC-valtiot tukevat toisiaan YKssa, Brasilian, Intian yhteenliittymä varsin vahva, mutta onko tämä vastapaino lännelle vai onko tämä vain puolustuksellinen yhteenliittymä? Ihan selvää vastausta tälle on vaikea antaa. Selvää kuitenkin on, että New Yorkissa voidaan havaita valtioiden jollain tavalla lyöttäytyvän yhteen, esimerkiksi eh, Libya-kysymyksessä tai syyriä kysymyksessä eh, jossa ei toivottu siis turvallisuusneuvostolta resoluutiota taholta tässä asiassa – ja Intia mm, YKssa tekee myöskin läheistä yhteistyötä Kiinan kanssa. Tällä pyritään Kiinan luottamus voittamaan. Sehän on Kiina siis vetovaltio silloin, kun tarkastellaan kysymyksiä peviden laajentamisesta. IPSAN ollaan yhteydessä jatkuvasti. Siinä on myös vielä Etelä-Afrikkakin mukana ja Yhdysvallat kyllä ottaa brikkien painoarvon nyt eh, vakavampana kuin vielä puoli vuotta sitten. Yhdysvaltain hallitus muun muassa totesi, että se mielestä olisi hyvä, että kun neuvotellaan Syyrian päätöslauselmasta, eh, huomioitaisiin myös eh, brikkien näkemys suhteessa läntisiin valtioihin turvallisuusneuvostossa. Ja hyvä olisi, jos brikkien tuki saataisiin tämän esityksen taakse. Tällaisia äänenpainotuksia ei vielä aikaisemmin kuultu. Ja sitten eh, on tämä mm, viisi eh, BRIC-ryhmää ja sitten kolme muuta. Tällainen kahtia ja YKssa on olemassa, eh, eikä tätä eroa vielä ihan lähitulevaisuudessa varmasti voida poistaa. Kiitos. Bene. Allora, la parola... Kiitokset. Ja nyt herrat Hannokka, voitte esittää kysymyksen. Well, uh, nothing I've heard so far has convinced me that the BRIC... Niin, todellakin vakuttuneet ollaan siitä, että onko BRICSillä mitään tekemistä sisäisen koheesion, joka poliittisesti edustavat vain isoa taloudellista blokkia blokkia, tai ei oikeastaan blokkiakaan, vaan sekalaista joukkua maita, joista on tulossa merkittävämpiä taloudellisesti, mutta kyllä minun täytyy vielä vakuuttaa, onko näillä mitään yhteistä ylipäätään. Intia, Kiina oikeastaan ovat enemmänkin vihullisia kuin pelkästään ajaisivat yhteistä etua. Ja tästähän todettiinkin, että parempi ehkä poistaa ase kauppakielto vielä Kiinan kohdalla. Siinä ainakin parlamentilla oli jotain sanansia kymmenen vuotta sitten, kun siitä keskusteltiin ensi kerran. Oikeastaan Venäjä. Sillä on kyllä jotain yhteistä Euroopan unionin maiden kanssa, nimittäin tämä väestökriisi, joka on lymyämässä piakkoin. Ajatellaan, mitä se vaikuttaa pitkällä aikaa välillä taloudellisesti ja sotilaallisesti, toisin kuin Kiinan, Intian, Brasilian kanssa tai oikeastaan Indonesian ja Etelä-Koreasta niin ikään tiedän. Ne ovat aika vakaita väestöltään oikeastaan nousemaan päin. Kysyisinkin oikeastaan, miksi esimerkiksi Euroopan unioni ja jotkut jäsenvaltiot omani mukaan lukien antavat vielä Intialle tukea, kehitystukea, ja hiljattain vielä Kiinallekin annettiin. Ehkä sen pitäisi kokonais-BKT perustua eikä asukaskohtaisen BKT. hen. Moni kollega parlamentissa, tässä valiokunnassakin, haluaisi innokkaasti luoda poliittista unionia. Jotkut kutsuisivat heitä federalisteiksi, uskovat tällaisen hankkeeseen, poliittiseen unioniin. He uskovat, että EU on ainoa mahdollinen moninapaisessa maailmassa, että pysyt hengissä taloudellisesti niin, että olisi vahvempi unioni Miten tämä vaikuttaisi ajatellen käsitettä BRIC-maista? Brasilialaiset esimerkiksi, jos ajatellaan edelläisena, pitävätkö EUta pysyvänä osasena globaalia maisemaa, vai onko heillä se iän näkemys, että joka tapauksessa pelkkää hikeä ja itkua siitä tulee jonkun vuoden kuluttua, kun ajatellaan, että euroaluettakin on yritetty pelastaa kovalla työllä ja tuskalla. Mikä on heidän näkemyksensä meidän tulevaisuudestamme? Bene, allora la parola al relatore. Ja nyt sitten jatkamme eteenpäin. Annan puheenvuoron herra Mora Benaventelle. I have been... Kiitos, on ilo olla täällä. Minulta pyydettiin hieman erilaista lähestymistapaa asiaan jäsenmaa näkemystä rikkeihin. Ja mielelläni näin teenkin. Ja ennen kuin menen itse asiaan, eh, esittäisin pari selvittävää kommenttia. Ensinnäkin viittaan rikkeihin hieman eh, laajemmin eh, kuin mitä tämä neljän maan lyhennelmä tai ymmärtää Meksiko ja Etelä-Afrikka otan ne mukaan. En kuitenkaan mitään alueellista voimaa halua tässä huomioida, jotka siis tästä voiman siirrosta hyötyvät. Ja tämä konseptin laajennus, miksi sen tein, toivottavasti selviää, kunhan olen puheenvuoroni käyttänyt. Ja sitten niin kuin jo totesin, tuon asiat Espanjan vinkkelistä. Tarkastelen kahdenvälisiä suhteita BRIC-maihin. Mutta kun olen ollut yhteydessä eurooppalaisiin kollegoihin, niin uskon, että tuon esiin monien pääkaupunkien näkemykset tähän asiaan. Eli nyt itse asiaan, kun tarkastellaan kahdenvälisiä suhteita jäsenmaiden ja välillä, Tämä suhde muodostaa tärkeän osan ulkopolitiikkaa missä tahansa jäsenmaassa. Ja tässä lähdetään perusolettamuksesta liikkeelle. Jos halutaan jatkaa suhteita brikkeihin, niin yksi olettamus on se, että yksittäisen jäsenmaan ulkopolitiikkaan tarvitaan muutosta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on voimaan astunut, riippumatta nyt toiveista tai halusta, jota joillain jäsenmällä poliittisesti on. Nyt tällainen uusi institutionaalinen rakennelma on esitetty ja ulkopolitiikkaan se vaatii muutoksia. Ja kohta selviää, minkä tyyppisiä. Institutionaaliset kysymykset, eh, rakennelmat, ne on eh, saatu eh, valmiiksi ja tältäkin pohjalta tarvitaan ulkopoliittista muutosta. Ja mitä tarkoitan tässä muutoksella? voidaan todeta, että jotta EUsta tulee luotettava ja kunnioitettu kansainvälinen toimija, mm, sen vaatimia muutoksia tarvitaan. Ja kun tarkastellaan BRIC-maita, niin kansainvälisessä suhteessa puhuttaessa varsin usein tällöin vaikutusvalta katsotaan tärkeäksi tekijäksi. Ja jos tälle sektorille mennään, ilman imakoa kansainvälisenä toimijana olemisesta, niin silloin ei voi kovinkaan paljon vaikuttaa. Eli yksittäisten EU-jäsenmaiden ulkopolitiikka tulee muuttaa. Ja on katsottava, mitä sitten jää e, jäljelle, kun puhutaan jäsenmaiden ja Brikkien välisistä suhteista. E, valtiot ovat varsin e, merkittäviä kun tarkastellaan esimerkiksi Brasiliaa ja Kiinaa, niin tällöin esiin nousevat eh, koko kirjo ulkopoliittisesti puhuttaessa strategiset kysymykset, poliittiset suhteet ja erittäin tärkeät taloudelliset suhteet eh, minkä tahansa maan kanssa ja huomattava potentiaali myöskin, eh, kun tarkastellaan kulttuurin saraa. Eli kun puhutaan näinkin suurista ja tärkeistä maista, niin melkein kaikki eri ulkopolitiikan aspektit kyllä eh, tulevat kuvan mukaan. Lissabonin sopimus tuo mukanaan muutostarvetta ulkopolitiikkaan ja tämä vaikuttaa myöskin suhteisiin brikkeihin ja pääkaupunkitasolla näin ollen kompromisseja on tehtävä. Ja jos nyt käydään läpi nämä eri seikat, ensinnäkin strategiset suhteet, nämä maat Kiina, Brasilia, Meksiko ovat tärkeässä roolissa, kun tarkastellaan maailmanlaajuisia kysymyksiä, esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksiä. Ja näitä rahapoliittisia kysymyksiä. Kaikissa näissä konsensusta on vaikea muuten saavuttaa. Keskustelukaan ei ilman näitä maita oikein onnistu. Ja olemme varsin vakuuttuneita siitä, että näissä kysymyksissä EU sellaisenaan toimielintensä kautta toi, sen tulee olla ainoa ää, neuvotteluosapuoli. Enää tänä päivällä ei ole järkevää, jos Euroopan unionin yksittäinen jäsen kansallista yksittäistä politiikkaa haluaa läpiviedä esimerkiksi ilmastokysymyksistä puhuttaessa järjestää sitten kahdenvälisiä neuvotteluja näiden maiden kanssa. Tämä ei pelkästään heikentäisi EUn asemaa, mutta ei olisi edes realistinen lähestymistapa tänä päivänä. Eli katsoisimme, että tämä on nyt EUn tilanne. Ja sama koskee myöskin alueellisia konflikteja, vaikka tämä asia hieman hankalampi onkin, kun esimerkiksi ajatellaan Karabahin aluetta tai lähi Somalia, mitä tahansa, niin ainoa mahdollinen neuvottelukumppani näiden konfliktien eh, tarkastelussa BRICSien kanssa olisi EU sellaisenaan toimielintensä kautta. Tähän tietysti liittyy kaksi erillistä kysymystä, kun aluekonfliktista puhutaan. EU voi toimia välittäjänä ja se on poliittinen rooli ja varsin mielenkiintoista EUn onkin eh, välittäjän roolissa toimia koska sillä on vaikutuksia EUn kansainvälisen rooliin. Tällä tavalla varmasti asioissa on edettävä. Ja konflikteihin liittyy myös seuraava seikka, eli sotilaalliset tai siviilioperaatiot. Tässä tietysti legitimiteetti on kansallista, koska tarvitaan sotilaita ja kalustoa näihin missioihin mutta tässäkin kysymyksessä myös eh, kansainvälistä eh, lähestymistapaa Euroopan unionissa tulisi vahvistaa. Ja sitten kahdenväliset poliittiset suhteet, niin tässä asia on hieman toisenlainen. Ja tässä voitaisiin ajatella mahdollista konfliktia EUn e toimielinten ja sen jäsenmaiden välillä. Minun kantani on kyllä selvä. EUn jäsenmailla tulee olla selvä kattavat kahdenväliset suhteet BRICS-maihin, ja tälle on montakin syytä olemassa, aina näistä vain yhden, ja se liittyy turvallisuuteen. Ehkä kaikkein tärkein syy se onkin. Lissabonin sopimuksen myötä otettiin suuri askel eteenpäin puolustuksen ja turvallisuuden kysymyksissä mutta kukaan ei ehkä uskalla sanoa ääneen sitä, että jäsenmaan turvallisuushuolet tulevat katettuiksi Lissabonin sopimuksen myötä. Kuitenkaan kaikkia jäsenmaan turvallisuushuolia Lissabonin sopimuksessa ei ole pyrittykään kattamaan. Eli jos asiat menevät huonoon suuntaan ja joudutaan hankalaan tilanteeseen, niin voi olettaa solidaarisuutta jäsenmaa kollegoilta, mutta siinä kaikki. Ja kun näiden tilanteiden kanssa ponnistellaan, niin asiantuntijat varmasti toteaisivat, että tarvitaan kuitenkin hyviä suhteita maailman tärkeimpiin pääkaupunkeihin. Peking ilman muuta tulee olemaan yksi näistä. Tarvitaan avoimuutta, selvyyttä. Jäsenmaiden tulee säilyttää tärkeät kahdenväliset suhteensa tähän tärkeään pääkaupunkiin, mutta Tämä ei sulje pois eh, myöskään EUn eh, merkittävyyttä ja roolia tai toimielinten roolin merkitystä. Ja puheenjohtaja, ehkä vielä kolme eh, päätelmää mietintöön liittyen. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen tulisi tuoda mukanaan huomattava muutos jäsenmaiden ulkopolitiikalle. Se on ihan peruslähtökohta tästä eteenpäin. Ja sitten toiseksi BRIC-maiden kanssa, kun käydään neuvottelujen. Tällöin EUn tulisi olla ainoa neuvotteluosapuoli, kun puhutaan globaaleista kysymyksistä. Globaalin hallinto liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi. Sitten kolmas yhteenveto voisi olla seuraava jäsenmaiden tulee säilyttää ja syventääkin kahdenvälisiä suhteitaan BRIC-maihin, mutta näiden kahdenvälisten suhteiden tulee olla täysin avoimelta pohjalta tehtyjä EU huomioiden. Kiitos. Bene, l'ultimo intervento. Kiitos. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro, Vioralisti Budura. Tämä nimen lausuminen on minulle aika hankala joka kerta. No niin, puheenvuoro on teillä. Kiitoksia myös ystävällisesti. Lausua noin kauniisti nimeni. Jopa minun maamiehillä on vaikeuksia. Kiitoksia kovasti vielä tästä. Minulla on kunnia saada puhua täällä parlamentin arvon jäsenille tässä valiokunnassa. Mielestäni tämä on oikea-aikainen ja hyvä keskustelu. On sanottava, että koska nyt viimeisenä puhun panelisteista, niin minulla on nyt etuna se, että kaikki tärkeää oikeastaan jo sanottu. Alusta alkaen voin vain sanoa, että olen kovasti samaa mieltä näiden kysymysten kanssa. Mutta se, että on kutsuttu ylipäätään esittämään ulkosuhdehallinnon näkemyksiä poliittiselta osastolta, niin minun täytyy tunnustaa alusta lukien, että on hyvä huomioida nämä strategiset kumppanit. Täällähän on nämä mainittu, mutta oikeastaan kaksi. Kiina ja Intia ovat Aasiasta. Japani ja Korea ovat myös tärkeitä strategisia kumppaneita. Minä tukisin sitä ajatusta, että BRIC-ryhmä on hyvin löyhä ryhmittymä. Ehkä myös yli ylipäätään, jos ajatellaan tätä maanpallostumisen taustaa vastenkin, monessa maassa on jouduttu vastaamaan kehityshaasteisiin ja ryhmittäytymään tästä syystä. Ehkä se on yksi vaihtoehto, yksi optio toimia alueellisesti ja kansainvälisesti aseman vahvistamiseksi. Vaikuttaa sitten näiden maiden kohdalla, kun ajatellaan niiden voimavaroja, kokoa ja monia muitakin tekijöitä, olivat ehkä sitä mieltä, että oli hyvä näin tehdä, mutta kun minut nyt kutsuttiin puhumaan meidän suunnittelustamme ja miten me haluamme EU-puolesta olla mukana näissä maissa, niin on kyllä tunnustettava, että ne pidetään kyllä aika erillään eri maantieteellisissä osastoissamme. Ja se on näin ajateltu alusta alkaen. Siellä on ryhmitelty nämä maat maantieteellisesti ottaen. Siksi sanoisinkin, että Meillä on kyllä yhteinen lähestymistapa toki, mutta yksi yhteinen tekijä kuitenkin on, että on tällainen leima, joka vuosi sitten annettiin ehkä syistä, mutta ehkä poliittisistakin syistä strategisina kumppaneina. Siksi oikeastaan se, mitä täällä on kuultu muiden alustajien suulla, oli hyvin tärkeää ja tähdellistä. Mutta jos ajatellaan taas meitä, niin on kyse eri osastoista, ja jotenkin näitä maita täytyy käsitellä, vaikka me, me on muistutettava tästä yhteisestä lähestymistavasta huolimatta, että jo viime vuonna osoitettiin kovasti kiinnostusta niin, että voitaisiin määritellä sisältöä ja merkitystä strategisten kumppaneiden kanssa. Se olisi käsitteellisesti tärkeää, kun ajatelemme ylipäätään EUn ulkopolitiikkaa. Muistan, että ehkä että Eurooppa-neuvosto keskusteli USAan Venäjän ja Kiinan kysymyksistä viime joulukuussa. Me myös näistä kumppanuuksista julkaisimme asiakirjoja, siksi me jatkamme strategisen kumppanuuden pohjalta. Seuraavaksi on tulossa muutama muu myös tästä BRIC-ryhmästä, Intia ja Brasilia muun muassa. Tästä näkökulmasta ajatellen sanoisin, että kun kun on kyse aika löyhästä ryhmästä, epävirallisesta ryhmästä, niin BRIC-maat edustavat totta kai yhteistä maaperää, joka ei ole syntynyt niinkään valinnasta, vaan ovat lyöttäytyneet yksiin syistä, jotka ainakin joiltakin osin ajatellen kansainvälistä yhteyttä, antoi tuntuma saavuttaa jotain niin, että jotenkin pannaan yhteen ainakin joissakin yhteyksissä omia tavoitteita että annetaan keskinäistä tukea joissakin kysymyksissä, jos on yhteisestä huolesta kyse. Sekin voidaankin panna merkille, että kun ajatellaan alueellisia ja kansainvälisiä valtoja, niin ehkä voisivat oppia toinen toisiltaankin, miettiä toinen, toisten kokemuksia myös eri järjestöissä. Jälleen kerran kuitenkin korostaisin sitä, että minä näen ne oikeastaan niin, että ne ovat vasta oppimassa näitä asioita. Vaikkakin ne ovat muuttumassa tärkeämmiksi kansainvälisiksi toimijoiksi. Jos ajatellaan, miten niitä nyt käsitellään meidän puolella, niin otetaan huomioon se, että on kyse oppimisprosessista. Me olemme menneisyydestä oppineet eri komission osastoista myös sen, miten asioida näiden kumppaneiden kanssa kahdenkeskeisesti, miten EU ja sen valtiot ovat tuottaneet myös vaihtoa, mekanismeja, arkkitehtuuria kahdenkeskeisiä suhteita varten tietyissä hankkeissa pitkällä aikavälillä tai keskipitkällä aikavälillä. Ja on tiettyjä mekanismeja vuoropuhelua varten. Voi olla, että tämä on yhteistä myös löyhästi määritellyssä strategiassa, jos nyt ryhmänä haluaan, halutaan käsitellä, mutta enpä ole ihan varma, että me voimme niitä ryhmitelläkään yhteen, löytää yhteisiä tekijöitä tai strategiaa ryhmänä. Siksi, siksi kehottaisinkin niitä, jotka haluavat kauppaa ja politiikkaa käsitellä seikkaperäisemmin tai miten reagoida aloitteisiin, niin että tutustuisivat siihen, miten paljon on yhteistä lähestymistapaa, missä määrin ehkä vastakkaisia näkemyksiä, missä määrin alueellisia tai jopa kansallisen tasokin etunäkökohtia. Sanoisinkin, että me olemme jotain perinneetkin ja säilytämme sitä osin perusasioita näiden maiden kanssa. Poliittista vuoropuhelua omat mekanisminsa, jotakuinkin säännölliset huippukokoukset – myös ajatellaan unionin uusia toimielimiä alkaen Euroopan neuvoston presidentistä, puheenjohtajasta, miten he ovat mukana tällä näyttämöllä korkealla tasolla poliittisessa viestinnässä. Korostaisin myös, miten hyviä tuloksia on jo saatu puheenjohtajan, siis Euroopan neuvoston pysyvän puheenjohtajan vierailusta toukokuun puolessa välissä Kiinaan. Sen ansiosta emme pelkästään pystyneet uusimaan kahdenkeskiset suhteemme Kiinaan hyvin rakentavalta pohjalta, vaan myös mietimme uusia mekanismeja, painopisteitä jäsenvaltioiden ja yhteistenkin etunäkökohtien pohjalta. Niin ja myös mietittiin uutta painopistettä, uutta yhteistyötä vuosituista huippukokousta varten joka ehkä jo tänä vuonna järjestetäänkin myöhemmin. Sanoisin tässäkin, että ulkosuhdehallinto itse, kun se vuoropuolu harjoittaa säännöllisesti eri keinoin, on miettinyt myös sitä, mitä on peritty e- e- aikaisemmista käytänteistä, eri verkostoistakin, kahdenkeskeisistä sopimuksista Euroopan unionin kanssa, kumppanuussopimukset, taloudelliset kumppanuussopimukset, tiedän, tietäneet, miten jossakin tapauksessa on saatu aika hyviäkin tuloksia totta kai BRIC-ryhmän ulkopuolella tähän mennessä, jos ajatellaan Etelä-Koreaa, vapakauppasopimus tuli voimaan heinäkuussa. Mutta se on kuitenkin yksi esimerkki hyvästä käytänteestä ajaa meidän etujamme. Intian kanssa saadaan hyvä vapakauppasopimus aikaan myös. Ainakin on ponnisteltu tämän loppuun saattamiseksi Intian kanssa. Ja erityyppisiä sopimuksia, poliittisiakin joidenkin kanssa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia esimerkiksi Kiinan kanssa hiljattain järjestettiin neuvottelukierros kesäkuun puolessa välissä. Totta kai muun tyyppisiä keskusteluja on käyty ihmisoikeusvuoropuhelusäännön mukaisesti. Tiedetään, että tässä on johtotähtenä ihmisoikeudet, mutta joissakin maissa on haastetta aika lailla kuten on nähty paikallisestikin eri tilanteissa. Yhtä lailla sanoisin myös, että koska me näitä asioita käsittelemme strategisina kumppaneina, niin täytyy miettiä myös niitä näkökohtia, joita muut kollegat ottivat esille tässä käsitteessä. Olisin aika lailla samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat tätä tarkastelleet tietystä näkökulmasta – ei niin, että annetaan tietty painoarvo kattavalle, laajalle suhteelle strategisesti, vaan se merkitsisi myös sitä, että kumppanien kanssa voidaan mennä pidemmälle kuin kahdenkeskiset suhteet, kun ajatellaan näiden kokoakin, niin voipa olla, että olisi hyvä tutkiskella suhteita Euroopan unionin ja näiden maiden kesken, missä määrin he voivat odotuksiin vastata. Sanoisin, että monissa yhteyksissä, ajatellen nyt vain näitä maita minun osastollani, Aasia-osastolla, eli Kiina ja Intiaa, niin voi olla, että tässä on hyviä kumppaneita näkyvissä. Täytyy nyt katsoa, miten löytää oikea tulokulmalla heidän kanssaan. Totta kai tässä tarvitaan monenlaisia näkökohtia Kiinan kanssakin, kun ajatellaan sen intressejä. Afrikka täällä tuli esille, sitten siitä Koreaan, Iraniin, Latinalaisen Amerikkaan, kun päästään. Pidän tätä merkityksellisenä, kuten täällä kuultiin, esimerkiksi se, että kansalaiset evakuoitiin Libyasta, oli aika hyvä osoitus Kiinan uudesta kapasiteetista. Mutta mielestäni tämä osoittaa myös, missä määrin se on maailmanlaajuinen toimija. Se, että miten se pystyy esittäytymään sellaisena myös. Yhtä lailla kiinnittäisin huomiota myös siihen, mitä täällä kuultiin niiden alueelliseen politiikkaan. Kaikki ovat alueilla, joilla on jo oma painoarvonsa perinteisesti. Kun ovat hyvin tärkeitä strategisia kumppaneitakin ajatella, mikä on keskinäinen näkemys kumppanuuksista, niin se vaikuttaa myös meihin. Olemmeko merkityksellinen kumppani heille? Siihen vaikuttaa paljon se, missä väri meillä on kunnon politiikkaan noilla tietyillä alueilla. Sanoisin, että miten me tätä nyt, se on ikään kuin Peter Mann joitakin vuosia sitten, mitkä on meidän kykymme muokata tulevaisuutta, niin siihen vaikuttaa paljon se, miten me Kiinaa hoidamme miten pystymme merkityksellistä suhdetta luomaan tähän suureen valtaan. Sekin olisi hyvä tutkalla tykönämme tätä. Totta puhuen, mielenkiintoisia kysymyksiä tulikin jo. Ja olen kyllä valmis myös vastaamaan muihin kysymyksiin. Aivan lopuksi haluaisin kuitenkin palauttaa mieleen, että viime vuonna puheenjohtaja Van Rompuy totesi tunnetusti, että meillä on strategisia kumppanuuksia. Nyt tarvitaan vain strategiaa. Sitä todella tarvitaan. Hyvä, että täällä saadaan keskustella Afetissa tästä. Mielenkiinnolla odotan myös teiltä viisata sanoja ja osviittaa. Kiitos. Grazie. Allora... Kiitokset. Nyt ensimmäisen kysymyksen esittää herra Kela. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille kaikille. Keskustelu on ollut varsin mielenkiintoista ja palkitsevaa meille kaikille avain sanana tässä tuntuu olevan lisääntynyt riippuma, riippuvaisuus, jolta ei voi välttyä, mutta tähän tarvitaan koordinaatiota ja yhteistyötä. Prikin viesti on varsin hyvin ymmärretty, eli eh, niille tulee enemmän vaikutusvaltaa kun tarkastellaan, mikä rooli niillä tulee olemaan maailman taloudessa ja politiikassa. Kysymys sitten kuuluu, miten tämä asia toteutetaan. Ja kun yhteistyötä ja koordinaatiota enemmän tarvitaan, niin asiaa voitaisiin varmasti lähestyä ainoastaan lisäämällä eh, kansallisessa politiikassa oikeus vaikuttaa periaatteessa eli vastavuoroisuuden periaatteen tulee toteutua ja on pyrittävä purkamaan korruptiota. Toisaalta tulee pyrkiä lisäämään myöskin poliittista ja solidaarista roolia näissä nousevissa talouksissa. Ja tässä on kuitenkin selvä ero Venäjän ja Kiinan välillä, jotka tähän pyrkivät, ja toisaalta sitten muut BRIC-maat, Intia ja Brasilia. Kun asia tarkastelee EUn kannalta, tässä nyt on puhuttu mahdollisuudesta, joka ei kuitenkaan kestä välttämättä kovin pitkään enää. Ja kysymys kuuluu, miten tulee EUn toimia, koordinoidustiko vai hyödyntäen yksittäisiä suhteita, joita on näihin erillisiin BRIC-maihin. Ja Espanjan kollega tässä ehdotti hyvää mallia, eli bilateraalien suhteiden tulisi olla nykyistä avoimempia. Muutoin EU ei voi globaalia rooliaan mm, hyvin toteuttaa ja lisätä uskottavuuttaan mutta onko poliittista ja taloudellista motivaatiota riittävästi, jotta rikit toimisivat tehokkaammin yhdessä ja jotta toisaalta EU sitten koordinoidummin reagoisi? No niin, voin yhtyä siihen, mitä tässä sanottiin, että sanottaisiin BIC eikä BRIC, koska mm, Venäjä, Venäjä nyt on ihan erilaisessa tilanteessa. Trigo. Herra Van Orden. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Well, uh, I like... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää alusta ja iso kirjo näkemyksiä kuultiin. Kiva niin. Hiukkasen hämmennyin toki herra Venaventen puheenvuoron jäljiltä. En ole ihan varma, mitä te oikein sanoitte. Mitä te ajoitte takaa, koska yhtäältä meille toitotetaan, että yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikan sisältö on oikeastaan yhtä kuin se, mitä jäsenvaltiot siihen panostavat. Ei sillä mitään omaa elämää ole. Pelkästään jos jäsenvaltiot jotain siihen haluavat tarjota yhteisenä. Tekin totesitte, että toisaalta myös Lissabonin sopimuksen jälkeen, kun se on nyt tullut voimaan – jolla nyt ei tietenkin ole mitään kansan antama legitimiteetti, eli sitten mitään harhakuvitella kannata siltä osin ylläpitää. Niin sanoit, että jäsenvaltioilla ei ole mitään velvollisuutta edes muuttaa ulkopolitiikkaansa Lissabonin vuoksi. Nyt mm, siis olisi tällainen velvollisuus yhteisellä tasolla. Tämä on aika ristiriitaista. Voisitteko tätä selvittää hiukkasen? Mitä mieltä oikein olette? Mitähän Saksa ajattelisi siitä, että luottaisiin kahdenkeskeisistä suhteista top tykkänään? Tuskinpa sitä paljon kannattaisivat. Kovin innokkaalta vaikutitte niin, että meillä olisi yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Libya-operaatio oikeastaan on osoittanut ja kertakaikkisesti, miten onto YTPP on. Ei sitä ole oikeastaan olemassakaan nyt pyritään keksimään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja sitten sovitetaan tähän tarinaan kaikki tapahtuma. Ei se nyt ole kovinkaan tarkkaa puuhaa. Yhteisessä turvallisuuspolitiikassa pyritään epätoivoisesti saamaan YK sen ajatuksen taakse, että on jonkinlaisia humanitaaristakin puolta Libyassa nimenomaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan otsikon alla. Kukaan ei halua sitä. Ajatellaan tässä vain edes kieltoa merenkululle. YKssa sitä ei onnistuttu saamaan. Sitten NATO tuli kuvioihin muotoon ja ongelmana vain se, että vain puolet NATO-jäsenvaltioista osallistui siihen jatkuvasti huomiota vie tämä toinen vaihtoehto, joka on lymyää nurkan takana. No oikeastaan kysymykseni taitaa olla se, että kun ajatellaan tätä tämän päivästä puheenaihetta, mikä oikeastaan suhde on kauppapolitiikalla ulkopolitiikkaan? Noin historiallisesti puhuen aika mielenkiintoista, että valtiot ovat usein pitämään nämä erillään. Jos ajatellaan esimerkiksi miten päädyttiin ensimmäiseen maailmansotaan. Britannia osti kemiaa Saksasta ammuksia varten. Ja jo vielä sodan alkuvaiheessakin vielä näin tehtiin. Tästä löytyy paljon muitakin historiallisia esimerkkejä. Mutta oikeastaan kyse on siitä, että mikä on kauppa- ja ulkopolitiikan suhde. Grazie, kollega. Kiitos, Ravan Norden. Seuraavaksi edustaja Rip. Grazie, signor Presidente. <clears throat> E, ostatni e, z mówców, pan Viorel, isti e, bud... Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Olemme saaneet kuulla äärimmäisen kiinnostavia alustuspuheenvuoroja. Ja muun muassa strategisista kumppanuudesta on puhuttu liittyen moneenkin BRIC-maahan. Nyt meidän on kuitenkin syytä määritellä ja laatia strategia siitä, miten edetä näiden maiden kanssa. Saimme kuulla, että Euroopan unioni on jollakin tavoin puolustuskannalla suhteessa näihin kehittyviin maihin. Me olemme muodostaneet niistä ryhmän ja pyrimme löytämään yhteisiä tekijöitä kyseisistä maista. Kuitenkaan Venäjä ei haluta sisällyttää tähän ryhmään. Joskin minun mielestäni Venäjä voitaisiin liittää mukaan tähän ryppääseen. On puhuttu maiden mahdollisuuksista ja, siitä, miten enenevissä määrin kapasiteettia on tuotu esiin. Myöskin kilpailukysymyksistä on puhuttu. Eli kaiken kaikkiaan alustuspuheenvuorot olivat kiinnostavia. Puolan Kiinan suurlähettiläs selvitti minulle erässä tapaamisessa tilannetta 80-luvulla. Yksi ensimmäisistä eh, Yksi Kiinan pääministereistä oli puhunut maansa tulevaisuuden näkymistä ja vastannut Puolan, Puolan ministerin kysymykseen, joka käsitteli myöskin tulevaisuuden näkymiä. Kiinalainen kollega totesi, että ei varsinaista kehityskulkua ollut näkyvissä. Tämä vastaus saatiin kuulla vuonna 80-luvulla. Se oli varsin kaunopuheinen, koska siinä vaiheessa ei haluttu tuoda esiin selkeäsanaisesti Kiinan tavoitteita. Eli tämä on varsin hyvä esimerkki siitä, mitä tuolloin tapahtui. Aihetta on käsitelty muissakin parlamentin valiokunnissa. Esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuskysymystä on pidetty esillä. 80 tai 90 prosenttia harvinaislaatuisista ma- maaperästä on Kiinan hallussa. Ja kuitenkin samanaikaisesti teknologia on varsin korkealle kehittynyttä. Kiinalla on myös valtavat valuuttavarannot ja raaka-ainevarannot, niin kuin tiedätte. Ja vielä muitakin esimerkkejä voidaan esittää. Esimerkiksi energiavarat, jos ajattelemme Venäjää ja sen energiapotentiaalia tai, tai vastaavasti voimme ajatella myöskin Brasilian energiavaroja – muutaman vuoden kuluttua Brasiliasta tulee mahdollisesti esimerkiksi kaasun hankinnan osalta ja miksei myöskin öljyn äh, porauksen osalta äärimmäisen tärkeä toimia. Venäjä ei välttämättä maantieteellisesti ajatellen ole niin tärkeä, mutta joka tapauksessa äh, maiden merkitys on kiistaton. Väestöpoliittinen tilanne BRICS-maissa tulee lähivuosina muuttumaan mitä ilmeisemmin. Intia siirtynee ensimmäiselle eh, tilalle, sen jälkeen eh, tulee Kiina ja, ja myöskin Nigeria olisi hyvä ottaa mukaan keskusteluihin, eh, varsinkin kun puhutaan väestöpoliittisista kysymyksistä ja myöskin energiapolitiikasta. Kaiken kaikkiaan tilanne voi muuttua suurestikin. Nyt haluaisinkin kysyä seuraavaa. Mikä näistä maista voisi toimia johtajamaana, varsinkin jos demo- demografisen väestöpoliittisen kehityksen ottaa huomioon? Kriisitilanteissa tällä nimittäin voi olla hyvinkin suuri merkitys. Mikä maista mahtaa jatkossa siirtyä johtoasemaan. Puhuimme myöskin kumppanuudesta, strategisesta kumppanuudesta kyseisten maiden Euroopan unionin välillä. Puhuimme niin ikään myöskin kauppasopimuksista. Ja kokemuksen nojalla voidaan todeta, että kaup- ulkomaankauppa tulee olemaan vajeellista, varsinkin jos tarkastelemme esimerkiksi Mercosur-maiden kanssa harjoitettavaa kauppaa. Entä sitten ihmisoikeudet, ihmisoikeusstandardit, demokratiakehitys, nämä kaikki kysymykset ovat tärkeitä. Missä määrin nämä seikat olisi otettava mukaan keskusteluihin BRIC-maiden kanssa? Ja sitten vielä viimeinen äh, kysymys äh, edustaja Landsbergis. Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi huomio. Brigistä tai Bigistä uusina mittakaavan toimijoina. Usein niitä on kutsuttu myös kehittyviksi talouksiksi. Ajatellaan niiden asemaa maailman näyttämöllä – mutta jos niitä käsitellään vain talouden kehittyvinä toimijoina, ikään kuin se olisi yhteinen tekijä, niin ei sekään pidä ihan paikkansa. Jos talous on meidän ainoa herramme Karl Marxin rinnalla, niin onpa suuremmoista. Mutta voidaan käyttää muitakin mittatikkuja arvioita yhtä tärkeitä. Kollegas jo otti esille ihmisoikeudet. Haluaisin, että niitäkin arvostetaan, että niistä tulisi myös kehittyviä demokratia. Kaksi onkin jo. Suuria kehittyviä demokratioita on. Sitä on myös tähdennettävä aina, että ne ovat suuria demokratioita. Totta kai me haluaisimme, että ne vahvistuisivat myös osana demokraattista maailmaa. Minä haluaisin tähdentää sitä, että tämä on perustavaa laatuista ajatellen jatkoa niin, että niitä säilytetään, ettei vain noin sivuuteta, niin että tässä ollaan turhaan innostuneita ja tehdään turhia sekaannuksia näiden maiden kanssa. Bene, grazie. Allora, le risposte... Kiitokset ja kiitos kysymyksistä. Ja nyt Nan Benavente ja Buduro. No, vastaukset tässä järjestyksessä. Olkaa hyvät. Kiitos. Lähden liikkeelle Odelin estämästä kysymyksestä koska tämä asia Saksan hallituksessa on myöskin esiin usein noussut, eli mikä on kauppa- ja ulkopolitiikan välinen suhde. Mitä tehdään, jos on hyvät kauppasuhteet plusan puolella tietyn maiden kanssa, jotta saataisiin esiin nostettua myös kysymyksiä, jotka saavat vastaankäisen vastaanoton, ja tässä voidaan puhua esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksestä. Oma kokemuksemme on osoittanut sen, että hyvät talouden suhteet muodostavat pohjan muille vaikutusmahdollisuuksille, myös ihmisoikeuspoliittisille kysymyksille. Totta kai rajat tällöinkin vastaan tulevat, mutta varsinkin kun puhutaan kiinalaisista ystävistä, niin he kuuntelevat kyllä tarkkaan silloin, kun omat intressit ovat tapetilla. Jos esimerkiksi teknologiset siirrot kiinnostavat tai investoinnit, tai jos kiinalaiset haluavat oppia eh, jossain asiassa, eh, jossa apua voi Euroopalta saada. Jos tällaiset parametrit täyttyvät, niin tällöin valmius kuunnella epämukaviakin asioita on suurempi ja saattaa olla jopa valmiutta esimerkiksi eh, saada eh, vaikkapa eh, kansleri Merkel sillä tavalla puhumaan, että vastaan Otto on myönteinen jopa pääministeritasolla Kiinassa. Näin me ainakin olemme oppineet toimimaan kiinalaisten ystäviemme kanssa. Eli me esitämme omat korttimme he omaansa ja sitten lopuksi todellakin vuoropuhelu muodostuu ja meidän kokemuksemme on osoittanut, että tällä tavalla meidän on opittava toimimaan myös EUn sisällä. Tähän suuntaan on mentävä, koska muutoin vuoropuhelua ei synny. Puhutaan vain monologista, jos siitäkään. Ja sitten nämä ihmisoikeusasiat useimmissa eurooppalaisissa valtioissa, ainakin omassamme, se on olennainen kysymys. Me nostamme tämän asian ja haluamme sen esiin nostaa ja haluamme, että suhteidemme avulla näihin kysymyksiin voidaan vaikuttaa. Joka päivä tähän suuntaan on taisteltava ja tässä onnistutaan parhaalla mahdollisella tavalla, jos on käytössään sellaisia argumentteja, joista hyötyä on. Tämä on tosiasia Kiinasta puhuttaessa. On ymmärrettävää, että näin varmasti on, kun puhutaan suhteista Intian Ja sitten eh, Kelamin kysymys. Niin, BRIC-maiden taloudellinen ja poliittinen motivaatio on suurta, mitä tulee luoda suhteita EU-hun ja sen jäsenmaihin. Oma kokemuksemme on osoittanut sen, että eh, yhteydenpito Euroopan unionin esimerkiksi Kiinan osalta eh, on todellakin toivottavaa myös Kiinan kannalta katsottuna, mutta se mahdollistuu EU-hun vain, jos eh, kumppani on sellainen, että eh, neuvottelukumppani ajaa asioita, jotka kiinnostavat Kiinaa myöskin. Jos näin ei ole, niin yhteydet ovat sitten Kiinan osalta niihin jäsenmaihin, joihin sillä itsellään on intressejä. Ja uskoisin, että tämän voi sanoa myöskin Intiasta. Kiitos. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensi osa kysymyksestä Van Ordenilta. No, muotoilisi hiukkasen toisin. Lissabonin sopimuksen myötä. Emme ole muuttaneet tapaa, jolla politiikkaa muokataan unionissa. Ulkopolitiikan muokkaamista ei ole muutettu, mutta sen sijaan me olemme muuttaneet institutionaaliset puitteet, jossa muulle maailmalle politiikkaa esitellään ja miten sitä harjoitetaan eri seurausten jäljeltä. Tässä järkeilynä en tiedä, onko se federalistista tai ei. Minä ajattelisin toisin, että järkevänä tässä on se, että kun maailma on yhä moninapaisempi, niin parempi, että on yksi ääni. Yksi henkilö edustaa EUta. Ajatuksena siitä, että yksittäiset jäsenvaltiot joutuvat muokkaamaan ulkopolitiikkaansa on tämä suuntainen. Jos on hyväksynyt perussopimuksen, jossa annetaan täysi ulkopoliittinen edustus yhdelle henkilölle, kahdelle henkilölle tässä tapauksessa, ja on tällaiset institutionaaliset puitteet ulkosuhdehallinnon myötä tämän politiikan toteuttamiseksi, niin ulkopolitiikkaa on sopeutettava. Useimmat jäsenvaltiot nimittäin eivät ole kovin merkityksellisiä monessakaan asiassa. Näin se on. Teidän maanne on turvallisuusneuvostossa. Teillä täytyy olla kansallinen kanta joka asiaan. Se ei koske kaikkia jäsenvaltioita. Se, että jäsenvaltiot joutuvat ulkopolitiikkaansa sopeuttamaan Lissabonin sopimuksen tultua voimaan, niin se voidaan täällä pitää selvänä mutta monessa pääkaupungissa se ei ole mitenkään itsestäänselvä. Kokemukseni on, että odotellaan nyt, kanta on vallalla. Katsotaan, miten se kehkeytyy, miten ulkosuhdehallinto ja korkea edustaja alkavat toimia. Katsotaan, miten se vaikuttaa unioniin. Se on meidän ulkopolitiikkamme nyt, että tällainen odotteleva kanta on vallalla. Jos oikein miettii, mitä vaikutuksia Lissabonilla on, kansalliseen ulkopolitiikkaan, niin ainoa johtopäätös on, että on sopeuduttava. Muuten tulee strategisia ongelmia, kuten sanoin, alueellisissa konflikteissa. Ei voi ajatella, että on kansallista politiikkaa, joka menee pidemmälle kuin mitä täällä Brysselissä tehdään. Yhteisymmärrys on siitä, että kansallista politiikkaa voi olla. Kiitos. Uh, thank you. Uh, frankly, I believe uh, the... Kysymykset hyvin tuovat esiin mahdolliset haasteet moneltakin kantilta. Ja mm, eh, jäsenten kommentit tässä haluan esiin tuoda tässä puhutaan näkyvistä toimijoista alueellisesti ja myöskin kansainvälisesti, ja meidän tulee miettiä, miten voidaan myönteisesti tämä kunnianhimoinen pyrkimys huomioida ja mahdollistaa tällainen eh, vastuunkanto, eh, koska resurssit ovat suuret, eh, kyllä, ja näin saada nämä maat mukaan, kun puhutaan uusista kansainvälisen areenan ryhmittymistä. Kiina nähtiin hieman vastahankaisena kansainvälisenä kumppanina usein, mutta eh, viimeisen eh, vuosikymmenen aikana ja viime vuosina varsinkin onnistuneiden Pekingin olympialaisten jälkeen Mä sai vähän esimakua siitä, mitä seuraisi, jos olisi itsekin enemmän mukana muuttamassa ja reformoimassa jotain kansainvälisiä tahoja. No, itsekin varmasti tiedätte, mitä kaikkea tähän nyt liittyy ja mitä talouden kriisi on mukanaan tuonut. Yhtäkkiä Kiina onkin noussut ylöspäin ja huomasikin olevansa kovien kansainvälisten haasteiden kohteena. Ja tällä tavalla piti ottaa käsittelyyn tärkeitä kysymyksiä sisäisesti, mutta myös kansainvälisesti. Esimerkiksi tämä tulee vaihtokurssikysymyksiin. Ja EUn ja jäsenmaiden kannalta monessa yhteydessä varmasti voidaan sanoa, ja nyt kun ajatellaan tämä G20-foorumia, se saattaa tarjota uuden eh, mahdollisuuden voida vaikuttaa, mutta tietysti eh, paljon riippuu siitä, eh, miten EU toimii, onko se riittävän hyvin ja millä tavalla edustettuna G20. Mutta ulkosuudenhallinnon kannalta katsoisimme, että G20 voisi olla hyvä väline mm, huomioida nämä maat ja alueellisesti tarkastellen on paljonkin kysymyksiä, joissa voimme hyvinkin hyötyä siitä, että hyvin olemme yhteydessä näihin maihin. Ja niin kuin todettiin, resurssit ovat valtavat näissä maissa ja ne vaikuttavat pelkästään alueellisiin ja maailmanlaajuisiin markkinoihin, mutta voivat myöskin vaikuttaa siihen, miten tietyt kansainväliset järjestelyt hoidetaan ja miten tietty hintakehitys muuttuu. Jos esimerkiksi Kiina ilmoittaisi huomenna eh, kaksin tai kolminkertaistavansa eh, tietyn eh, tuotun, tuodun tuotteen määrän, niin tämä tietysti aiheuttaisi hankaluuksia kansainvälisille markkinoille. No me sitten kumppanin roolissa voimme pyrkiä tietynlaiseen koordinaatioon, koordinoida omaa kantamme näihin kysymyksiin. Siitä on hyötyä meille ja jäsenmaille ja myös maailmanlaajuisesti. Ja sitten ihmisoikeus kysymykset. Uskon kyllä, että näiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa meidän on jollain tavalla muutettava lähestymistapamme ja kielenkäyttöämme, jos haluamme olla tehokkaampia ja paremmin esiin tuoda omat intressimme ihmisoikeuskysymyksistä puhuttaessa. Ja niin kuin tässä jo paneelin keskustelu on esiin tuonut, niin tässä puhutaan monista eri kysymyksistä ja välttämättä nämä kumppanit eivät pidä kaupan ulkopuolisista kysymyksistä, haluavat olla tasaveroisia neuvottelukumppaneja, jos nyt eivät ihan pääroolissa monissa kysymyksissä. Ja vanhan tyyppinen luennointi, jota joskus harjoitettiin muutama vuosikymmen sitten vielä, mm, ei välttämättä ole hyvän lopputuloksen vievä tapa toimia. Mutta niin kuin todettiin, Lissabonin jälkeinen maailma on tuonut uusia toimintakeinoja ja kanavia, joiden kautta voimme eh, viestimme viedä perille. Ja eh, meillä on varsin laaja kirjo eli keinoja käytössämme, koska kanavia on monia mm, sen suhteen, miten olla yhteydessä näihin kumppaneihin. Kansalaisjärjestöjä voi hyödyntää, yliopistoja, akatemioita. On siis monta eri foorumia ja välinettä, joiden kautta voidaan auttaa näitä maita kehittymään ja kehittymään sellaisiksi, että ne kunnioittavat samoja arvoja kuin me. Allora, l'ultima replica. Kiitokset. Ja vielä viimeisenä vastauspuheenvuoron saa herra Valadau. Äh. Niin haluan aiemmin vastata tännekin kysymykseen Brasiliasta, Euroopasta, tuesta ja niin päin pois. No, ensinnäkin tuki Kiinalle tai Intialle on vain pikkumurto-osa pääomasta, joka sinne valuu näinä päivinä. Voisin olla samaa mieltä, että eivät oikeastaan tarvitse mitään julkista kehitystukea. Mutta kuten tiedätte varsin hyvin, ei se ole mitään filantropiaa sekään. Se on vipuvoimaa. Jos antaa tukea, niin saa vaikutusvaltaa. On kyse politiikasta. Ei siitä antaako kehitystukea vai ei, ainakin minun mielestäni. Toiseksi, onko EU pysyvä vai päättyykö se hikeinä kyyneliin? Tiedän, että brittit monesti sitä jo odottelevat ja siinä ampuu omaan jalkansa. Mutta ajatellen brasilialaisia. EU on pysyvä, olemme pitkään kuviossa mukana. Ei se tarkoita sitä, että on mikään suurvalta. Brasilialla on paljon kahdenkeskeisiä suhteita myös monen Euroopan maan kanssa – tekniikassa, investoinnissa, koulutuksessa ja niin päin pois ja niin päin pois ja niin päin pois. Jos ajatellaan Eurooppaa, EUta, niin se edustaa kahta asiaa, kauppapolitiikkaa ja sääntelyä. Kauppapolitiikkaa, sanot EUn ja Yhdysvaltain ero ajateltiin Brasilian kauppapolitiikassa oli se, että Yhdysvallat on tiikeri. Se on ikään kuin vaanimassa uhriaan ja hyökkää ja ottaa ison palan Eurooppa on kivaa, iso virtaheppo, isoinen hymyinen, silminen, ja se märehti ja märehti ja märehti. Ja sitten, ja kun uhri ei enää katselekaan, istu sen päälle, kun se on vähintään varullaan se uhri. Näin me sen näemme. Näin Brasilia-asiat näkee muun muassa se REACH-asetuksen muun muassa. Kun asetuksia määritellään, niin niistä tulee yhtäkkiä ehkä universaaleja. Näin voi jatkaa pitkäänkin. Joka päivä se käy yhä vaikeammaksi kuitenkin, koska muut tyypit reagoivat nekin. Siksi ei kannata miettiä sääntelyä ilman edustuksellisuutta. Eli minä sanoisin, että me olemme sitä mieltä, että olemme yhdessä tässä valtavassa talouskriisissä, tässä hyvin keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Jos EU romahtaa, niin Brititkin. Ja jos Britit romahtavat, niin EU seuraa perässä. Tällä vuosituhannella meillä on systeemiseen ongelmiin ratkaisu viime vuosisadalla siis soda, sodan avulla. Siihen meni paljon hukkaan ihmisiä ja pääomaa ja sitten talous saatiin raiteilleen taas omilla jaloilleen. No tänä päivänä se on se vaikeampaa ja toivottavasti ei mennä samaan suuntaan. Se, mitä tässä jää käteen, on yhteistyö. Ja tiedämme kyllä, miltä se näyttää. Puolalainen kollegamme täällä sanoi, että kuka sitten johtaa? Ei kukaan. Sinä se ongelma onkin. Ainoastaan ne johtivat, jotka ovat samaa mieltä siitä, että voidaan taata hyödykkeet, jotta tämä keskinäisesti riippuvainen järjestelmä onnistuu. Nyt näen vain USA sellaisena tykkää tai ei, mutta se, joka viime kädessä voi jotain taata näistä hyvistä hyödykkeistä. Kiina, EU, Brasilia eivät halua. Toisin sanoen, näin maailma makaa. Sitten Van Ordenin kysymys. Ulko- ja kauppapolitiikka. Siihen se liittyy sekin. Ulkopolitiikka aikanaan oli tai on ehkä edelleenkin EU- tai kansallisen edun ajamista, jos EU nyt otetaan. Jos haluaa harjoittaa ulkopolitiikkaa yhdessä kaupan kanssa, täytyy tarkalleen tietää, mitkä ovat kaupalliset etunäkökohtia. Se ei ole helppoa. Jos puolustaa yhtä alaa, niin sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia toiselle alalle. Eli kauppapolitiikka itse asiassa on sellainen, että siinä on paljon edunvalvoja, jotka vaikuttavat siihen. Ja sitten siellä on myös protektionismi ainakin vähemmistönä. Ulkopolitiikkaa siis ei oikeastaan ollut tätä aikaisemmin, mutta nyt se on muuttumassa yhä enemmän sen kaltaiseksi. Ja se on iso ongelma ulkopolitiikassa, jos on paljon jokainen, joka huutaa korvaan jotain. Ja näin käsitäkseni tilanne on, koska kansalliset hallitukset tässä maailmanlaajuisesti keskinäisesti riippuvaisessa maailmassa ovat menettämässä legitimiteettiä. Ihmiset eivät enää uskoa siihen, että kansalliset hallitukset todella pystyvät ongelmaan nämä isot ongelmat. Mm. Mitä me voimme tehdä? Palataan siihen, mitä herra Landsbergis totesi demokratiasta. Kyllä tässä olisi demokratia rakoa. Emme tiedä, mitä tehdä. Sitten herra Kelan vielä lopuksi. Lisätään oikeusvaltioperiaatteen merkitystä. No totta kai olen samaa mieltä, mutta ongelma on kiintialaiset, kiinalaiset, brasilaiset ei niinkään, koska he ovat edelleen tässä välissä mukana, mutta he ajattelevat, että tämän päivän säännöt tehtiin ilman heitä. No tehdään säännöt määrä sitten, ja nyt pitäisi olla samaa mieltä teidän kanssanne, sanovat. Tämä on aikamoinen ristiriita siis, että he saavat sanan sijaa jatkossa todellista osallistumista ja vastuuta. Tai sitten halutaan, että osallistuvat ja vastuutakin, jotta sitten toisaalta saavat sen pohjalta sanasia. Emme oikeastaan tiedä, mitä tehdä. Se on poliittinen valinta. Näin on tehtävä. Mutta elämme epävarmoja aikoja. Ja minä uskon, että tässä on ainekset isoon kriisiin, jopa sotaankin tämän tyyppisessä jutussa, jossa yhteistyötä tee ja oikein sitä hoida, niin kaoskin on mahdollista. Eccezionalmente. poikkeuksellisesti eh, herra Sala Frankalle eh, vielä puheenvuoro, eh, mutta niin kuin tiedätte, aika on kortilla. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että saavuin keskustelu myöhässä. Olin toisessa kokouksessa. Haluan esitellä herra Sairos Voskia siitä, että hän on järjestänyt tämän kuulemistilaisuuden, jossa käsitellään Britmaita Kiitokset myöskin alustajille. Valitettavasti en ollut mukana aluksi herra Vajalorin Down alustuspuheenvuoron aikana. Kuulin kuitenkin hänen vastauksensa. En toivoisi hänen lähtevän vastaamatta kysymykseen, joka on varsin huolestuttava. En tiedä, tunnetteko kiinnostavan tutkimuksen, jonka kannossa instituutti on laatinut. Kaikki tutkijat toteavat, että 53 vuoden kuluttua Intian ja Tyynemeren alueelle siirtyy lopulta markkinavoimien keskiö. Tällä hetkellä suurin suurvalta Asema omistaa Yhdysvallat, Ranska ja Kiina, Venäjä ja Japani ovat niin ikään merkittäviä. Ja jotkut Euroopan unionin pienimmistäkin maista, esimerkiksi Itävalta näyttäisi ottavan vastaan maahanmuuttajia enemmän kuin Brasilia konsana ja myöskin Slovenia on voittanut Intian urheilusaralla. saralla. Luxemburg taas lähettää enemmän sotavoimia kansainvälisiin rauhanturvatehtäviin kuin Kiina ja, ja tämän tyyppisiä argumentteja on esitetty. On tietenkin hyvä tutkia näitä lukuja ja tietoja vielä tarkemmin, mutta joka tapauksessa kyse on Euroopan unionin pienistä maista. Ja jos otamme tarkastelun kohtaaksi, kohteeksi isommat maat, voi tilanne olla vielä selkeämpi joten te tunnette varsin hyvin Mercosur ja Euroopan unionin eh, sopimuksen. Ja nyt eh, kun käymme keskustelua vuoden 2011 eh, talousarvion tilanteesta ja siitä, että esimerkiksi Brasilian ja Meksikon osalta ollaan leikkaamassa varoja – erityisesti Välimeren ja Pohjois-Afrikan tapahtumien vuoksi. Millä tavoin tulkitsette tätä? Näyttäisikö siltä, että BRIC-maat eivät enää tarvitsekaan suoraa apua vai voidaanko niitä auttaa paremminkin kumppanuuden kautta? Minkälainen vaikutus näillä budjettileikkauksilla on? Onko se esimerkiksi Aasian tai Brasilian näkökulmasta tarkasteltuna hyvä asia vai miten tulkitsette sitä? Kiitos vielä puheenjohtaja, että annoitte minulle tämän poikkeuksellisen mahdollisuuden esittää kysymykseni. Kiitokset ja puheenvuoro on saanut professori Valla Lau. Tämä vaikea kysymys ja vaikea vastaus, koska yhtäältä tämä on hyvä merkki. Toisin sanoen se, että Euroopan unioni vihdoinkin kiinnostuu Pohjois-Afrikan tapahtumista. Ja suhteet arabimaihin varmastikin vakavoituvat entisestään. Me olemme puhuneet paljon arabi kevästä ja, ja voi olla, että jotakin hyvääkin siitä voidaan löytää. Ainakin symbolisesti tämä asia on tärkeä. Se, jossa Brasilia ja Intia saavat tämän seurauksena vähemmän varoja, ei välttämättä ole niinkään tärkeää. Mehän tarvitsemme kauppaa, yhteistyötä ja, ja monia seikkoja, monia asioita, joita voitaisiin tehdä yksissä tuumin. Vaikkapa Afrikassa voisimme harjoittaa kolmikantaa yhteistyötä. Tuhansia asioita on mahdollista tehdä yhdessä. Euroopan äh, unionin suhteet äh, eritoten merkosurmaihin jatkavat elämänsä. Jos tarkastelette nyt amerikkalaisten toimintaa, ne, hehän ovat myöskin leikkaamassa varoja. Etanolin saamisen saralla. Ja, ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sitä, että etanolia viedään Brasiliasta entistä vähemmän Yhdysvaltoihin. Nämä ovat merkkejä monimutkaisesta tilanteesta, joka on syntynyt. Euroopan unionin suhteet Brasiliaan ja muihin Eteläisen Amerikan maihin ovat jatkuvasti syvenemässä. Ja uskoakseni meidän on nyt selvitettävä ja pohdittava molempien etuja. Vastaus ei voi olla pelkästään kyllä tai ei. Se, että jos joitakin tukivaroja nyt joudutaan leikkaamaan – vaikkapa Meksikolta tai, tai Brasilialta ei nyt välttämättä ole niinkään merkittävä, mutta summa summarum, kysymys oli vaikea, siihen on vaikea vastata. Bene, grazie. Kiitokset, kiitokset vielä alustajille, kiitokset kaikille kokoukseen osallistujille ja näin voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Raccomandazione al Consiglio e alla Commissione concernente i negoziati in vista dell'accordo... No niin, on seuraava kohta. Mietintöluonnos, joka sisältää Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle ja komissiolle sekä Euroopan ulkosuhdehallinnolle EUn ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelusta. Asia on jo käsitelty aikaisemmin. 92 tarkistusta on jätetty ja esittelijä on niiden pohjalta laatinut yhdeksän kompromissitarkistusta. Inta-valiokunta äänesti tänään iltapäivänä lausunnosta, josta järjestetään äänestys täällä huomenna. Jos sopii, pyytäisin saada antaa puheenvuoron esittelijälle Sir Graham Watsonille. Haluatteko kommentoida asiaa? Grazie, presidente. ready? presidente. Um, oletteko, oletteko valmis? Thanking. Kiitokset. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun. Mietinnöstä sain varsin hyviä ohjeita ja kiittäisin myöskin varjoesittelyitä, joiden kanssa Viime viikolla pidimme hyvän kokouksen. Ja näiden tapaamisten pohjalta on esitetty useitakin kompromissiehdotuksia. Ja puheenjohtaja, toteaisin vielä, että pyrkimyksenäni on ollut koko ajan saada mahdollisimman laaja tuki tämän ehdotuksen taakse. Katsoisin, että tämä on tärkeää, tärkeää kun puhutaan itäisen tästä naapuruusvaltioista. Ja tällöin meillä on ö, mahdollisimman laaja konsensus sen suhteen, miten edetä. Ja että pyrimme pitämään huolen siitä, että puhumme yhdellä äänellä. Ja tämä on taustalla kompromissiehdotukselle, jonka tänään esitin. Haluaisin myöskin kiittää valiokuntaa joka tänään äänesti lausunnosta, David Martinin lausunnosta, toteaisin, että minulle esittelijänä tämä lausunto ei aiheuta minkäänlaisia hankaluuksia. Ja hyvä olisi, kollegat, jos tämä lausunto voitaisiin huomioida sellaisena kuin se tänään muutettuna hyväksyttiin. Kompromissi, tarkistus, hyvä puheenjohtaja, kattaa monia kollegoiden esittämistä tarkistusehdotuksista. Toivottavasti eh, ne on kaikilla edessään, ettei niitä tarvitse eh, yksitellen läpikäydä. Mutta kuitenkin pientä muutosta ehdottaisin yhteen tarkistuskompromissin eh, tämä seurauksena varjoesittelyiden kanssa käydystä keskustelusta ja viittaan tässä siihen tarkistukseen, joka kattaa kohdan yksi a ja uusi kompromissi kuuluisi seuraavalla tavalla. Pahoittelen, että tämä on nyt melko pitkä englanninkielinen virke. Ei varmaankaan ole niin helppo tulkita, joten tähän ehkä muutama pilkku vielä tulee laittaa paikalle. Kuitenkin tässä nyt lähdetään liikkeelle EUn äh, lähestymistavasta, eikä niinkään sanottaisi äh, EU äh, jäsenyyspyrkimyksestä. Eli sanottaisiin seuraavalla tavalla. Ohjataan EU-toimet ja käynnissä, Morvan kanssa käynnissä olevat neuvottelut siihen, että EU huomioida artikla 49 Lissabonin sopimuksesta, joka olisi yhdessä rakenteellisten uudistusten kanssa. Ja tämä on tärkeää vaikutuksiltaan, kun pyritään uudistuksiin ja toimisi katalysaattorina näiden uudistusten toteutumiselle. Ja hyvä puheenjohtaja, jos tällainen pienehkö sanamuodon muutos tehtäisiin kompromissitarkistuksen, niin toivottavasti se saisi kaikkien poliittisen ryhmän laajan tuen taakseen. Puheenjohtaja tietysti kommentit kollegoilta ovat tervetulleet tähän esitettyyn kompromissitarkistuksen. First on the list. Try... Varasittelijat, Unkuriaan ensimmäisenä. Yes. I, am uh, a very, no, oh, uh, I have a very physical presence right here in front. Täällä olen ihan fyysisesti edessänne. Aluksi kiittäisin esittelijää. Mielestäni hän on osoittanut suuremmoista rakentavaa henkeä Hän on huomioinut näkemyksemme, huomioinut Ilkan keskustelun. Arvostan kovasti tätä joustoa, arviointikykyä, mitä hän on osoittanut. voi vain kertoa, että me tuemme hänen juuri esittämänsä kompromissia. Se on onnekas ja poliittisesti viisas muotoilu mitä nyt sitten muuta, niin eipä tässä ole suurempia kysymyksiä enää jäljellä tarkistuksissa, mietinnössä. Eiköhän tässä ole viimeinenkin este ylitetty. Lopuksi voisin sanoa, että olemme vain samaa mieltä myös englannin kielen kovasta ja nopeasta rappiosta. Kiitoksia. Johan Pasku. AFET-valiokunnan arvostettu varapuheenjohtaja. Minäkin paradoksaalisesti minulla ei ole mitään vastustettavaa siihen, mitä herra Unkureeru totesi tästä. Itse asiassa me niin kuin oikeastaan tuemme myös näkemystä, että esittelijä on tehnyt hyvin pätevää työtä, kun hän on pyrkinyt löytämään sopuratkaisua jossakin tärkeissä kysymyksissä. Minä haluaisin ilmoittaa, että mekin tuemme tätä viime hetken muutosta, joka mainittiin. Nimittäin se, mitä me vain tässä haluamme, on päästä eteenpäin prosessissa Moldovan kanssa niin, että saadaan rakenteelliset muutokset siihen kuntoon, että joskus siitä tulisi EUn jäsen. Kun ajatellaan, miten paljon tähän on panostettu, mielestäni työtä siihen on mennyt aika lailla. Voin vain tukea, mitä Reiru totesi, siitä, että esittelijä on myös uurastanut henkilökohtaisesti, että asioissa päästään eteenpäin. Eli näin haluaisin kiittää kovasti herra puheenjohtaja. Ja haluan myös kiittää esittelijää ja kollegoja heidän tekemästään työstä. Kiitos. Third on the list. Kolmantena Werner Schulz vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa esittelijä, meillä on nyt laaja sopu hyvin avoimesta ja tasapuolisesta mietinnöstä. Tämä rohkaisee meitä. Tässä tuetaan uudistuksia. Moldova sainut ristiriitainen kohta oli luonteeltaan sellainen, että senkin osalta esittelijä on löytänyt hyvän muotoilun myöskin valittu artikla on varsin sopiva Euroopan unionin kannalta ja haluaisin esittää suurkiitokset esittelijälle äh, siitä laajasta sovusta, äh, jonka hän sai taakseen tämän Moldova- ja EU-kysymyksen osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Esiarvoryhmäkin tukee Graham Watson, Sir Graham Watson hän nyt saanut ritarin arvokin kuningattarelta. Vetoaisin vain sen verran, että kaksi romanaista kollegaa juuri puhui Moldovasta yhtä lailla, koska minä nyt olen pitkään ollut parlamentissa ja jo kahdeksan vuotta valiokunnassakin, että tämä muotoilu, jota Moldovan Ukrainan kohdalla on käytetty, Ukraina nyt on paljon isompikin maa, puolalaisetkin puhuvat usein Ukrainasta, sehän vaihtelee vähän, heiluu sinne sun tänne, oh, eurooppalainen, euroatlanttinen ja viimeisin on kai EU-perspektiivin näkymä. Se on ehkä se on vähän selveämpi kuin euroatlanttinen tai eurooppalainen näkymä, mutta olisi hyvä siihen suuntaan mennä. Minä oikeastaan vetoaisin vetoisin kollegoihin, että jos Ukrainasta keskustellaan, että he tukisivat myös Ukrainaa EU-näkymien kanssa ja päinvastoin, että pitäydytään samaa muotoiluun kaikissa itäisen kumppanuuden maiden kanssa, Moldova, Ukraina, valko ehkä jatkossa, jos siitä demokratia tulee. Et, eikö eri sanamuotoja? Tulee semanttisia eroja aika lailla. Noissa maissa varmasti ihmiset antavat omat tulkintansa näille eroille. Eikö olisi hyvä pitäytyä yhteen muotoiluun kaikissa mietinnöissä näiden maiden kohdalla? Kerta kaikkiaan vain yksi. Ei siinä käytännössä ehkä eroa ole mutta jos ajatellaan moldovologeja tai ukrainologeja, joutuvat sitten tykönä miettimään, mitä se oikein meinaa. Mikrofoni. Expensive but beautiful. Laajeneva, mutta kaunis. Sanoisin. Kollega Sara Frank olkaa hyvä. Gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Vaikka herra Unguriano varjoesittelijämme ryhmästämme toi kantamme varsin selkeästi esiin, haluaisin kuitenkin EPPn puolesta vielä esittää kiitokset herra Watsonille hänen joustavuudestaan, vuoropuhelukyvystään. Euroopan parlamentti voi kerrankin olla tällaisesta arkaluontoisesta kysymyksestä samaa mieltä. Herra Tannok peräänkuuluttaa johdonmukaista lähentymistä myöskin muiden vastaavan tyyppisten maiden kanssa. Herra Watsonin äh, muotoilu ja, ja toimintamalli on varsin varteenotettava. Ja niin kuin sanottu, äh, niin kuin herra Unkuriano jo totesi, tuemme hyvinkin äh, tiiviisti tätä mietintöä. Eh, Onorevole Makovei. Edustaja Makovei. Oh, thank you very much. Kiitokset. Ymmärrän, että äh, saatiin sopaikan tästä äh, sulsta ja sitten tekemästä ehdotuksesta. Kuitenkin viittaus äh, artikla 49 ja jäsenyyteen Katsoisin, että tärkein asia puhuttaessa Moldovasta liittyy siihen, että puhumme itse sisällöstä siitä, eh, mitä on viranomaistasolla Moldovassa saavutettu ja eh, väestökin on kovasti ponnistellut ja saanut aika hyviä tuloksia viime vuosina. Eli tämä tekninen arviointi, joka tulee poliittisessa päätöksenteossa huomioida. Eli meidän on tunnustettava nämä tosiseikat ja rohkaistava maata uudistusten tiellä, koska tähänhän kaiken kaikkiaan pyrimme. Eli pyrimme, että tehdään uudistuksia, jotka hyödyttävät kansalaisia. Ja vielä toinen lyhyt kommentti. 15.16. päivä 6. tapaaminen pidettiin täällä Brysselissä. Mukana oli Moldovan parlamentin edustajia hyväksyttiin erilaisia suosituksia liittyen moniin kysymyksiin maan kehityksen tiimoilta. Ja nämä suositukset tälle valiokunnallekin on lähetetty. Tämä vain tiedoksenne. Kiitos. Rapporteur for the conclusion. Thank you, Chair. I consider myself to be extremely fortunate. No todella onnekas ollut Moldovada esittelijä eikä isomman naapurin kohdalla esittelijä. Haluaisin vielä kertoa kiittää varjoja kauniista sanoista ja kärsivällisyydestä minun kanssani tätä mietintöä laadittaessa. Intavaliokunta kiittäisin ja rouva Makoveita ja hänen valtuuskuntaansakin. Minä uskon, että meidän mietintömme lähettää selkeän viestin Moldovalle siitä, että uudistuksissa saavutettava edistys ja saavutettava edistys Transnistrian konfliktin ratkaisussa varmastikin johtaa siihen, että saadaan myös Euroopan unionilta lisääntyvästi tukea siitä, että enemmän enemmästä on suuri ilo olla mukana Moldovan kaltaisen maan kanssa. Kuten herra Pasku totesi, joskus etuna on, että se on pieni ja kaunis. Ja toisaalta olla yhteistyössä hallituksen kanssa, vaikka ajat ovat vaikeat tuossa maassa. Mutta ihailen kovasti heidän saavuttamaansa edistystä. Toivottavasti tämän myötä me pystymme luomaan vielä läheisemmät suhteet tuohon maahan. Puheenjohtaja, minä uskon, että me voimme tästä äänestää huomenna. Bene, kollegi, grazie a tutti. Kiitokset kollegat. Kymmenen minuutin tauko aina kello 17.30 asti, jolloin jatkamme kokousta.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 تكتب في كل مكان أنا في يمشي تمشي عادي Bene, cari colleghi. Arvon kollegat, eh, pyrimme eh, nyt eh, toimivaan täsmällisesti. Otamme huomioon arvovieraittemme aikataulun ja hieman myöhässä aloitamme tämän kokouksen, mutta joka tapauksessa olemme äärimmäisen tyytyväisiä siitä, että vieraamme ovat myöskin täsmällisiä. Me toimimme siis aikataulun puitteissa. Olemme erityisen kiitollisia saadessamme toimittaa tervetulleeksi Irakin tasavallan äh, neuvoston puheenjohtajan. Numero 17 äh, tulkkauskanavista äh, toimii Arabian kanavana. Ja nyt sitten palaan taas äskeiseen. Arvoisa puheenjohtaja, teidän läsnäolonne tänään on kourin tuntuva osoitus siitä, että suhteet parlamenttiemme välillä ovat tiivistyneet. Meidän valiokuntamme kiinnostus niitä demokratiakehityskulkuja kohta, joita maassanne on tapahtunut, on, ovat vahvistuneet ja haluaisin niistä nyt ottaa esiin muutaman. Me päätimme antaa korkeimman profiilin edustajalle, italialaiselle Mario Maurolle. Hän on myöskin Euroopan parlamentin Italian valtuuskunnan puheenjohtaja laadittavaksi Irakin ja Euroopan unionin välisiä suhteita koskevan mietinnön. Ensimmäinen virallinen Euroopan parlamentin valtuuskunnan vierailu jo toteutettiin. Sitä johti puheenjohtaja Stevenson. Hän johtaa Irakin valtuuskuntaa. Viime huhtikuussa valtuuskunta kävi Bagdadissa ja tapasin teidät. Hän onkin täällä mukana myöskin johtamassa kokousta. Julkinen kuulemistilaisuus niin ikään äh, järjestettiin viime toukokuussa meidän äh, valiokuntamme puitteissa. Siinä yhteydessä käsiteltiin äh, Irakin taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Kuulemistilaisuuden aikana saimme kuulla erilaisia liikuttaviakin todistuksia Irakin kansalaisten taholta he ovat nyt täällä läsnä. He ovat kertoneet meille tapahtumista Irakissa. Kriittisiä ja dramaattisia tilanteita on <clears throat> tuotu esiin, mutta myöskin hyvinvointia ja, ja myönteisiäkin kokemuksia esite, meille esiteltiin. Joten ihmiset halusivat tuoda esiin myöskin vapauksien ja, ja myönteisten asioiden lisääntymisestä kertovia seikkoja. Parlamenttien välinen yhteistyö on äärimmäisen vankalla pohjalla ja se tulee auttamaan meitä yhteisellä tiellämme. Meillä on olevassa kumppanuus- ja yhteistyösopimus Irakin ja Euroopan unionin välillä. Euroopan parlamentin äh, tulevina kuukausina, äh, Euroopan parlamentin tehtävänä on tulevina kuukausina tarkastella kyseisiä sopimuksia ja, ja ylipäätään poliittisia ja taloudellisia kahdenvälisiä suhteitamme. Irak on rikas maa, ei pelkästään luonnon äh, varojen osalta, vaan myöskin sen vanhan historian ja sivilisaation osalta ja myöskin kansan kansan puolesta. Kansa on varsin monimuotoista ja, ja sillä on täysin omalaisensa identiteetti. Ja toivomme luonnollisesti Irakin kansalaisten oleva mukana täyspainoisesti <clears throat> yhteisissä haasteissamme ja keskusteluissamme. Valtuuskunnan jäsenille vielä kerran äh, tervet, lämpimät tervetuliassa ja toivotukset. Nyt annan puheenvuoron noin 15 minuutiksi äh, puhujallemme, alustuspuheenvuoron pitäjälle ja sitä kautta meillä on mahdollisuus käydä vielä keskustelua äh, tiiviin yhteistyön hengessä. Kiitokset vielä, arvoisa puheenjohtaja, puheenvuoro on nyt teillä. شكرا جزيلا سيد رئيس الجلسة السيد Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja Albertini. Tämä on erittäin hyvä tilaisuus myös tervehtiä teitä Irakin kansan puolesta. Haluaisin myös tervehtiä kaikki eurooppalaisia kansoja. Salam, eli rauhaa teille kaikille. Me toivomme, että tulevaisuus on hyvien suhteiden tulevaisuutta kaikkien kansakuntien välillä solidaarisuuteen ja rakkauteen perustuen niin, että voimme luoda maailman, joka on vapaa kriiseistä ja sodasta, niin että saadaan tasa arvo ja vapautta kaikille. Kansakunnan hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, yksi niistä luonteen piirteistä – jonka Allah meille antoi, on, että me olemme sellainen kansakunta, joka on hyvin elävä, jos myrsky meidät se kartalta, niin aina me heräämme henkiin. Ja vaikka talous tuhoutuisi tai maa tuhoutuisi, niin aina sen jälkeen meidän kansamme pyrkii nousemaan jaloilleen, kuten Phoenix-lintu, joka tuhkasta nousee ja on yhä vahvempi ja eläväisempi kuin aikaisemmin. Yhtä lailla, kuten aivan alussakin meidän maamme ja kansamme on varhaisia sivilisaatioita ja meidän luovuutemme on vanhaa ja siksi kaikki sota, kaikki kirous on oikeastaan ollut myöhemmin meille siunausta. Me toivomme, että meidän kansamme säilyy turvallisena ja vakana jatkossakin. Kyllä, kollegamme, meidän maamme ja ihmisemme ovat eläneet vaikeita aikoja. Meidän maamme on tuhottu, kansa on hävitetty kartalta, meidän perinteemme ovat hävinneet. Tilanne on kammottava ja meidän maastamme tuli sotatanner hyvin lähellä muita maita. Jos ajatellaan kuinka korkean hinnan syyttömät ihmiset ovat maksaneet kaikesta tästä. Irakilaiset eivät tänään edes tiedä, miksi olemme niin paljon joutuneet kärsimään. Meillä on nyt paljon kodittomia ja tämän lisäksi meidän maassamme on myös ristiriitaisia etunäkökohtia, ei pelkästään sisäisesti, vaan on myös ulkoisia tahtoja, jotka haluavat puuttua maahamme tilanteeseen epävakauden viljelemiseksi. Meillä on erilaisia näkemyksiä ja versioita siitä, mitä on vireillä ja käynnissä. On tavallaan olemassa myös sisäinen ääni, joka haluaisi pyyhkäistä maan kokonaan kartalta ja antaa erilaisille lahkoille vallan ja saattaa maan mureniksi. Jotkut tahot yhteiskunnassa käyttävät nyt tyhjötä hyväkseen ja ryöstelevät ja käyttävät laittomia keinoja. Siksi meidän maamme pyrkii saamaan takaisin suvereniteettiinsa, itsemääräämisoikeuden takaisin, niin että se voi päättää omasta tulevaisuudestaan. Demokraattisen prosessin myötä meillä on myös olemassa parlamentti, edustajien neuvosto, joka on nimenomaan kansakunnan äänitorvi. Me haluamme yhtenäisen demokraattisen Irakin, taataksemme rauhan ja vakauden meidän omille kansalaisillemme. Mutta joskus, ikävä kyllä, meidän toiveemme valuvat hiekkaan. Ne eivät toteudukaan, koska meillä on vasta vireillä oleva demokratia, syntymässä oleva demokratia, joka on lahkojen välisen välisiin riitoihin murtumassa. Me Irakin parlamentin jäseninä haluaisimme luoda hedelmällistä pohjaa sille, että meistä tulisi kansakunnan äänitorvi todellisesti, eikä pelkästään hallituksen äänitorvi. Me haluamme antaa valtaa kansalle niin, että se voi osoittaa, mikä on sen tahto niin että voidaan käyttää luovia keinoja. Me tiedämme, että demokratia ei ole mitenkään vierasajatus meidän kulttuurillemme. Historiamme osoittaa sen, että meidän maamme ja meidän kansakuntamme olivat luomassa demokratiaa aikojen alussa. Se on kuitenkin meiltä riistetty niin pitkään jo, että emme edes tiedä, miten toteuttaa demokratiaa, miten sitä viedä eteenpäin. Viime kuukausien aikana Irak on pystynyt näkemään, että me haluamme rauhaa ja me rakastamme vapautta, me haluamme demokratiaa, me haluamme torjua korruptiota, petoksia ja suosituimusjärjestelmää eri rakenteissa niin, että tietoisuus kasvaa kaikissa kansanpiireissä. Tänä päivänä me haluamme päästä taloudellisesta poliittisesta kriisistä jonka kourissa nyt olemme. Ja me haluaisimme pyytää teiltä apua selviäksemme kriisistä. Me haluaisimme korjata ongelmat, joita teilläkin on meidän maassamme. Me haluaisimme palata siihen humanitaarisen rooliin, joka luo rauhaa ja vaurautta kaikille kansalaisille. Me haluamme vedota Irakista Euroopan valtioihin, ihmisiin, instituutioihin, jotta ne investoisivat meidän maahamme eri aloihin ja tekniikkaan meidän maassamme, koska meidän maamme on myös markkina, se on avoin ja sillä on hyvät näkymät. Kuten kaikki tiedätte, me emme voi kiistää sitä, että Irak on pystynyt selviytymään vakavistakin ongelmista luodakseen vakautta ja rauhaa alueella. Jos kriisi vain jatkuu jatkumistaan, niin siitä tulee hyvin hankala paikka ja elävä tulivuori. Hyvät kollegat, yhteisvastuu Irakin kansan parissa edellyttää tukea ja apua. Olemme näin tee tilannesta tulee kaksiteräinen miekka koko alueella. Se voi olla myönteistä kehityskulkua, mutta se voi olla avoin ovi myös helvettiin. Siksi oikeastaan meidän harteillamme on vastuu nyt meidän kaikkien harteilla, että me voisimme tukea kansojen tahtoa, eikä vain hallitusten tahtoa. Me haluaisimme, että me voisimme olla osallisena demokratioitumisprosessissa. Me haluamme vastustaa sitä, että sorto jatkuu. Me haluamme torjua korruptiota meidän maassamme ja muuallakin. Mutta kuten tiedätte, hyvät kollegat, noudatetaan kahdenlaistakin standardeja. Meidän alueellamme se on nähtävissä aina aika ajoittain. Nepotismi tai sorto on yhtäläistä kaikkialla, olipa se sitten missä tahansa tapahtuvaa. Emmekä me voi verota yhdenlaisiin standardeihin yhdellä alueella ja toisiin standardeihin toisessa maassa tai toisella alueella. Minun mielestäni me emme saa tässä unohtaa kansan tahtoa. Irakin kokemusten myötä me olemme oppineet, me olemme ottaneet vaarin siitä, että olipa kyse mistä tahansa pienestä ryhmästä, joka on johtanut siihen, että Irakissa on eri ryhmittien välisiä sotia ja kiistoja, niin me toivomme, että Euroopan kollegat olisivat tietoisia siitä, että olipa siitä minkälaisia sisäisiä ongelmia, niin niitä ei saa käyttää verukkeena. Muutoin me vain suuntaamme muuria vasten ja meidän ongelmamme eivät löydä ratkaisukeinoja. Ja ongelmat jatkuvat vain tulevaisuudessa ja kaikki varmasti tiedätte, että meillä on monia keinoja ratkaista ongelmat, siksi meidän pitäisi käyttää kaikkea keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Vielä toistaisin kiitokseni teille kaikille tästä kutsusta ja siitä, että annatte minulle mahdollisuuden puhua. Grazie, eh, signor Presidente. Kiitos äh, puheenjohtaja. Nyt käynnistämme keskustelun ja ensimmäisenä äh, annan puheenvuoron äh, Irakan valtuuskunnan puheenjohtajalle, herra Stevenson, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset myös vieraanvaraisuudesta ja kutsusta valtuuskunnallemme voida osallistua tähän valiokunnan järjestämään tapaamiseen. On yhtä tervetuloa toivotukset, jotka Säpille on esitetty. Ja täällä on myöskin varsin laaja valtuuskunta edustajia ja neuvonantajia Irakista. Ja on hienoa todellakin toivottaa teidät kaikki tänne Euroopan parlamenttiin itse johdin pientä valtuuskuntaa Bagdadin tämän vuoden huhtikuussa ja haluaisin lämpimästi kiittää vieranvaraisuudestanne tuolloin ja merkittävyydestä, jonka esititte vierailullemme mahdollistavata ja myöskin Kuristanissa presidentti. Ilman muuta hienoa oli myöskin tavata teidät, herra Chafi Tapasimme myöskin ulkoministerin ja varapääministerin ja monia valiokuntien puheenjohtajia edustajien neuvostossa. Eli matka kaiken kaikkiaan oli varsin mielenkiintoinen meille kaikille. Mitä tulee tärkeimpiin käsiteltyihin kysymyksiin, niihin ilman muuta liittyi tilanne, mitä tulee kansan yhtenäisyyden yhteisön on varsin valiteltavaa, että edelleenkään puolustusministeriä ja kahta muuta tärkeää ministeriä ei ole saatu nimitetyiksi strategisen politiikan johtaja myöskään ole nimetty, vaikka se oli yksi pääkysymyksistä sopimuksessa. Tässä sopimuksessa on 19 eri kohtaa ja ymmärtääkseni näistä lausekkeista mitä meillä ei ole täytäntöön pantu. Se on todellakin vahinko. Hallitus on ollut nyt olemassa jo yli sata vuorokautta ja olisimme toivoneet edistystä. Kun lounaskeskustelua kanssanne käytiin ja kun tapasin eh, valtuuskunnan jäseniä ja kollegoitanne, niin sain jonkinlaisen vakuutuksen siitä, että nyt kuitenkin ollaan joitain nimityksiä saamassa valmiiksi. Se olisi varsin tärkeää, jotta tästä saataisiin aikaan sellainen hallitus, jota kaikki toivovat. Ei ole varmaankaan hyvä vaihtoehto, jos kaikki valtuudet säilyvät pääministerin kansassa riippumatta henkilöstä. Ja sitten varsin pitkään vierailumme yhteydessä keskustelimme myöskin 8.4. Kampasvarassa tapahtuneesta kansanmurhasta. Ja olemme valmiit tekemään kanssanne hyvää yhteistyötä sen suhteen, että löydettäisiin ulospääsy tästä humanitaarisesta kriisistä. Olisi tehtävä kaikki mahdollinen, jotta saataisiin Osroin huonot asukkaat eh, sijoitetuiksi. Seitsemän jäsenmaan Euroopassa myöskin eh, Norjan, Sveitsin, Yhdysvaltoihin, Kanadan tai mihin tahansa maahan, joka on valmis ja halukas auttamaan. Tietysti tunnustamme eh, suvereniteetin Irakin alueella, mutta teemme parhaamme auttaaksemme. Ja voimme myöskin tukea YK on ihmisoikeuskomissaari ja hänen pyytönsä toteuttaa tutkinta siitä, mitä on tapahtunut huhtikuussa ja mm, korkea edustaja Ashton on myöskin vahvistanut tämän. Ja lounaskeskustelussa myönteisenä esiin nostettiin aloite pitää yhteinen konferenssi. Sakome ja Euroopan parlamentti ja ministeriöstä tapasivat ja miettisivät näitä Irakin kysymyksiä. Tämä olisi 5.6. syyskuuta pidettävä ainutlaatuinen tapaaminen, jossa keskitytään öljyn, kaasuun, uusiutuviin energiavaroihin. Myös maatalouskysymykset nostettaisiin esiin ja kauppakysymykset. Ja näin voitaisiin osoittaa Euroopalle, että tämä on maa, jossa on paljon mahdollisuuksia ja myös bisnesmahdollisuuksia eh, sieltä löytyy. Mutta tämä olisi sitten eh, todellakin mahdollisuus myös eurooppalaiselle liike-elämälle. Ja toivottavasti eh, presidentti Lavani yhdessä puheenjohtaja Barroson kanssa ja puhemies Busekin kanssa, Euroopan parlamentin puhemiehen kanssa ja Puolan pääministerin Laskin kanssa voisivat mm, tässä konferenssissa mukana olla. Tämä on osoitus siitä, kuinka tärkeänä pidetään EUn ja Irakin välistä kumppanuutta. Ja toivon, että hyvä yhteistyö jatkuu, kun tämä konferenssi toteutuu. Kiitos puheenjohtaja Stevenson. Ja nyt puheenvuoro Irak-raportoijallamme, herra Mario Mauro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, haluan vielä kerran esittää kiitokset vieraanvaraisuudesta Bagdadin matkamme yhteydessä. Tämä jätti minun syvän jäljen. Minun teki suuren vaikutuksen nimenomaan Irakin kanssa ja se syvä rakkaus, jota he kokevat elämää kohtaan niissä paradoksaalisissa olosuhteissa, joissa he joutuvat usein suorastaan hengen vaaraan ja asettavat henkensä alttiiksi. Ihmiset kuolevat, koska he rakastavat elämää. Aamuisin he tietoisesti valitsevat <clears throat> sen, että he haluavat mennä työhön, kouhun, yliopistoihin ja joka päivä he joutuvat valtavien haasteiden eteen. Kuka haluaa, että Irak edelleenkin elää osittain epädemokraattisessa tilanteessa. Tämä on nimenomaan parlamentin haasteista ehkä yksi suurimmista. Nyt pyytäisinkin teiltä vielä lisää selvitystä tilanteen kehityksestä Irakissa. Oletteko sitä mieltä, että olemme lähestymässä tilannetta, jossa hallitus voi johdattaa Irakin kansaa kohti uusia vaaleja? Uskotteko, että vaalikausi voi täydentyä ja että hallitus pystyy saamaan selvemmän otteen? puolueiden vallanjaosta eri puolueiden välillä, puolueita, jotka olivat mukana vaaleissa? Ja oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin kanssa solvittavaa <clears throat> sopimusta voidaan vahvistaa uudistetun hallituksen toimesta? Kiitokset sitten herra Salafranca, EPPn koordinaattorina. Gracias, señor presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin omasta puolestani haluaisin esittää tervetuloa toivotukset Irakin neuvoston valtuuskunnalle ja poliittisen ryhmämme nimissä haluan tuoda esiin tukemme demokratisoitumisen prosessille massanne. Meillä on hyviä uutisia nimenomaan öljyalalta – ja se, että väkivaltaisuus on vähentynyt reilusti, on myöskin hyvä asia. 175 uhria kuitenkin kuukausitasolla on vieläkin korkea luku, mutta joka tapauksessa parannusta on tapahtunut. Ja, ja tässä hengessä haluaisinkin tuoda esiin pari huolenaihetta, joita herra Stevenson jo lyhyesti käsittelikin. Ensinnäkin vastuu- ja toimivaltuuksien jako puolustus- ja sisäministerin välillä. Miten te parlamentin näkökulmasta näette tämän tehtävän ja haluan luonnollisesti omasta puolestani vielä esittää tervetuloa toivotuksen koko valtuuskunnalle. Sitten toisin esiin myöskin huolen aiheemme Aslafin äh, leirillä äh, oleskelevia ihmisten äh, tilanteesta. Niin kuin mainituksi tuli, YK on korkea edustaja on myöskin puhunut tässä, tästä asiasta. Ja konkreettinen kysymykseni kuuluukin seuraavalla tavalla. Kyse on on Yhdysvaltain ja maanne välisestä sopimuksesta, jonka puitteissa 46 000 yhdysvaltalaista sotilasta vedettäisiin tämän vuoden aikana pois maastanne. Haluaisin tietää, pystyttekö tällä hetkellä takaamaan sen, että ilmatila on turvallinen ja myöskin energiasaanti taattu. Voitteko selvittää meille myöskin öljyn jakelutilannetta ja käsitystänne mahdollisesta jatkoajasta sotilaiden läsnäololle maassanne? Uskotteko, että sopimuksia olisi sovellettava välittömästi tai mahdollisesti jatkettava, kunnes turvallisuustilanne on taattu? Franca, la parola all'onore. Kiitokset ja seuraavaksi Rova Brebols. Eh, eh, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa tasavallan edustajaneuvoston puhemiehen tänne. Olen iloinen kuullessani, että haluatte rauhaa ja demokratiaa kansallenne. Että kuten puheenjohtaja totesikin, Ongelmia edelleen kuitenkin on. Sortoa ilmenee edelleen ja niin edelleen. Minä haluaisin esittää pari kysymystä teille, varsinkin liittyen Irakin ihmisoikeustilanteeseen. Lehdistönvapaus, mielipiteen vapaus ovat tärkeitä mielestäni. Puheenjohtaja puhui lainsäädäntötoimista. Onko sellaisia ollut, että voidaan taata sananvapaus, mielipiteenvapaus, niin että lehdistö voi toimia avoimesti. Me olemme kuulleet tietoja muun muassa Human Rights Watch-järjestöltä. He ovat tehneet selväksi, että Irakissa ei ole kovin helppo toimia toimittajana. On monenlaista pelottelua ja uhkailua. Haluaisin kuulla teiltä myös tästä. Kuolemantuomiosta haluaisin myös kuulla. Tehän tiedätte, että Irak on vielä yksi niistä maista, joka mitä useimmiten vielä käyttää kuoleman maailmanlistalla neljäntenä, koska kuolemantuomio tuli 2004 uudelleen käyttöön. Amnesty International väittää, että noin 300 ihmistä on tuomittu kuolemaan. Irakin hallitus ei kovinkaan paljon tietoa tarjoa tästä aiheesta. Puhuitte tuhannesta, jotka odottavat teloitusta. mikä on kuoleman tuomiopolitiikka Irakissa tällä hetkellä. Meillä oli aamupäivällä keskustelu ihmisoikeuksien alivaliokunnassa kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Voitteko kertoa, miten paljon edistystä on saavutettu Rooman perussäännön ratifioinnissa? Lyhyesti vielä naisten asemasta varmastikin tiedätte, että naisiin kohdistuva väkivalta Irakissa on erittäin vakava ongelma. Kunniamurhat, perheväkivalta edustavat edelleen tytöille ja naisille uhkaa. Naisilla käytävä kauppaa, seksuaalinen hyväksikäyttö niin ikään. Voitteko kertoa jotain siitä, mitä parlamentti on Irakissa tehnyt tässä ja lopuksi vielä, mikä merkitys on Mosulin kaupungilla, kolmanneksi suurin kaupunki, se on aika keskeinen maassa, jos haluaa saada aikaan turvallisen Irakin. Ja nyt oli ihan väärässä, niin herra puhemies hiljattain esititte, että Mosul pitäisi olla ikään kuin puoliautonominen sunnialue, ikään kuin Kurdistankin. Voitteko tästä kertoa enemmän? Grazie, onorevole. Kiitos, Rova Prepulsa. Seuraava puhuja, herra Atkins. Uh, chairman. Hyvä eh, puheenjohtaja. Tervetuloa teille, hyvä puhuja. Ja, no niin, on mielenkiintoista olla parlamentin edustajana Britanniassa, mutta varmasti vielä mielenkiintoisempaa olla sitä Irakissa. Ja onnittelut teille kaikille, että olette olleet rohkeita tähän toimeen, vaikka tilanne ei olekaan ollut helppo. Muutama kommentti. Ette kuulostanut komin myönteiseltä. Toivottavasti tämä ei kuitenkaan ole päällimmäinen vaikutelma, koska kun parlamentin tilannetta tarkastelee, niin toivottavasti mm, ei, ei, eh, tämä ei välttämättä helpota yhtenäisen kannan syntymistä, mutta kyllä oppositio kuitenkin on tärkeä osa parlamentaarista demokratiaa, mutta jos koko ajan vain taistelee kuin kissa ja hiiri, niin ei välttämättä pääse paljon eteenpäin maan kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Ja kysyisinkin teiltä näin ollen pääpiirteissään, eh, mikä suhde tukee sitä, mitä hallitus ehdottaa ja kuinka suuri osa sitten vastustaa ehdotuksia. Ja kysyisin, mitä me mahdollisesti Euroopan parlamentissa voimme tehdä? Voimme rohkaista, toivottaa tervetulleeksi, mutta onko mitään erityistä myönteistä, jonka avulla voisimme tukea ja auttaa? Ja kun itse kävin eri puolilla lähitä ja näitä vierailuja. Minä olen niin voinut huomata, että sota on kovasti koskettanut näitä sivilisaation osia, museot, historialliset paikat ovat kaikki kovasti kärsineet sodasta. Voisitteko kertoa jotain myönteistä siitä, mitä on nyt tehty näiden kohteiden suojelemiseksi tässä ainakin sivilisaation kehdossa? Grazie, onorevole. Kiitos. Seuraava puhuja, herra Kela. Grazie. Kiitos, puheenjohtaja. Herra puhemies, me arvostamme kovasti sitä, että olette täällä läsnä valtuuskunnamme kerran. Kollega on jo todennutkin, että nykyoloissa Irakin Parlamentti on toivon ja demokratian lähde. Kysyisinkin ensinnä, mitä te odotatte EU-ta? Meillähän on valtavasti mahdollisuuksia taloudessa, politiikassa. EU on totta kai kiinnostunutkin, kuten olette jo kuulleet meiltä, kehittää suhteita. Oletteko sitä mieltä, että EUn edustusto Irakissa on riittävä? Odotatteko jotain konkreettista toimintaa tai aloitteita Euroopan unionilta? Toiseksi, tässä olisi samaa mieltä Stevensin ja muiden kanssa sikäli, että on erittäin tärkeää, että on kansallisen, kansallisen yhtenäisyyden hallitus olemassa Irakissa. Me tarvitsemme luotettavan ja tehokkaan kumppanit. Kolmanneksi tilanteesta Ashrafin leirillä. Kaikki siellä tapahtunut on erittäin huolestuttavaa. Miten näitä ihmisiä oikein on kohdeltu siellä? Herra Salafrakko jo mainitsikin, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia – heidän turvallisuutensa takaamiseksi. Onko tämä ikään kuin koetin kivi Irakin demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle? Toivottavasti kysymykset voidaan tyydyttävällä tavalla ratkaista niin, että voitaisiin tarjota myös lääkehoitoa haavoittuneille, kun hyökkäyksiä on tehty. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi herra Beller, Israelin valtuuskunnan puheenjohtaja ja myöskin merkittävä <clears throat> Iran mietinnön laatijana. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa neuvoston, äh, Irakin neuvoston puheenjohtaja, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Haluaisin tiedustella, voitteko antaa meille tietoja Iranin vaikutuksesta maahanne? Onko tapahtunut jonkunlaista kansallisen suvereniteettiin puuttumista Iranin taholta? Olen ollut ymmärtävinä, niin että Iran pyrkii jollakin tavoin jakamaan tänne toteuttamaan jakolinjoja. Entä Turkin ja Iranin välit? Näyttäisi siltä, että Iran on yrittämässä vaikuttaa myöskin Turkin tilanteeseen omassa maassani olemme huolestuneita esimerkiksi kristillistä, kristittyjen ja muiden vähemmistöjen tilanteesta. Mitä parlamenttinen tekee näiden vähemmistöjen suojelemiseksi nimenomaan Irakin alueella? Tarvitaan tilanne, jossa myöskin uskonnolliset vähemmistöt saavat elää rauhanomaisesti maasta. la parola, signor Presidente. No niin, vastauspuheenvuoro nyt teillä, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Shukran jazilan. كثير من الأسئلة متشابهة. Kiitoksia kovasti vielä tästä lisämahdollisuudesta yrittää vastata näihin esille tulleisiin kysymyksiin. Olen kirjannut kaikki kysymykset, jotka täällä esitettiin. Herra Stevenson, niin periaatteessa hän puhui kansallisesta yhtenäisyydestä, kysyi nimityksistä näissä tärkeimmissä ministeriöissä, puolustus, sisäasiain ja kansallisen turvallisuuden ministeriöissä. Hän puhui vallanjaosta. Hallitus on kasattu kokoon kaikkien puolueiden kesken laaditun sopimuksen perusteella ne, jotka voittivat vaaleissa. Tämä, tämä Aravella sopimus. Siellä on myös lausekkeita, jotka koskevat uudistuksia, lainsäädäntö, täytäntöpano ja tuomiovallasta. Meillä on maassa nyt pyritty takaamaan vallanjako. Siinä määrätään myös tietynlaisesta tasapainosta vaalien jäljeltä. Osa sopimuksesta on täytäntöpantu, mutta ei kokonaan. Siinä olen samaa mieltä, että tässä on erilaisia näkemyksiä olemassa. Täsmän sopimuksen osalta viivästystä on tapahtunut aika laillakin esimerkiksi turvallisuusministeriön kohdalla ja henkilöstön nimittämisessä. Ajat ovat vaikeat, olemme kaikki turhautuneita. Mutta kolme päivää sitten jo järjestettiin tapaaminen Irakissa saatiin aikaan sopimuskin siitä, että Arvil sopimusta täytäntöön pantaisiin pari viikon kuluessa. Ad hoc komiteakin on perustettu keskustelemaan kaikista lausekkeista, niin että voidaan antaa suosituksia ja näin päätäisiin pattitilanteesta. Toivottavasti pari viikon kuluessa suurennusministeriö on saatu nimitettyä. Iso osa Tästä sopimuksesta voidaan näin toteuttaa ja saadaan tiekartta jatkoa varten. Tämä on koetinkivi Irakin demokratialle. Se on koetinkivi myös meidän parlamentillemme. Nähdä, mikä sen aito tahto on. Toivottavasti tämä on jatkossa menestyksellinen. Ongelmia ja erimielisyyksiä toki on. Me uskomme, että on olemassa toivoa niin että voimme päästä näistä ongelmista tulevina päivinä. Afaf-leiristä puheen ollen sitten ja mitä siellä viime aikoina on tapahtunut, niin ilmiselvästi leiri on hyvin vanha. Ongelmia on syntynyt tämän leirin ja Irakin hallituksen välillä. Parlamentti ei hyväksy sitä, että käytetään väkivaltaa millään tavalla pakolaisia varten meidän maaperällämme. Mutta toisaalta heidän täytyy myös kunnioittaa äh, Irakin lakeja ja noudattaa niitä. Tiedän, että siellä ihmisiä kuoli. Meillä on nyt selvitystyö käynnissä sen selvittämiseksi, mitä todella tapahtui. Jos ajatellaan Irakin parlamenttia, niin ihana ratkaisu olisi, että löytyisi kolmas maa, joka voisi ottaa osaan näistä Ashrafin väestä. Toivottavasti tällainen maa valitaan piakkoin, ettei tule viivästyksiä. Kyse on humanitaarisesta tilanteesta. Me tarvitsemme kaikkien apua ja tukea. Se täytyy ratkaista mahdollisimman nopeasti, että he voidaan sijoittaa Irakin ulkopuolelle. Jos Eurooppa on valmis ottamaan maihinsa tämän, niin se olisi looginen tilanne tähän tilanteeseen. ei ole, voida ajatella, että tämä voitaisiin ratkaista siten, että sijoitettaisiin johonkin muualle Irakiin. Valtaa pitävät tämän epäävät. Me ehdotammekin, että sijoitetaan kolmanteen maahan. Tällaista me olemme pyrkineet viemään eteenpäin. Me toivomme todellakin, että ihmisoikeustilanne vahvistuu Irakissa, jos väärin on toimittu ja käyttäydytty näitä pakolaisia kohta, olemme pahoillamme siitä. Me pyrimme tämän jotenkin korjaamaan. Sitten kumppanuudesta Euroopan unionin kanssa. Se on hyvin tärkeää teille ja meille. Irak on tärkeä maa. Sillä on vaurautta, rikkauksia. Ja se voisi olla hyvin tärkeä toimija lähi -idässä. Mielestäni se on Euroopan edun mukaistakin tehdä läheistä yhteistyötä Irakin kanssa. Olemme nyt siirtymävaiheessa. Me tarvitsemme teidän apuanne, että voisimme vakauttaa tilanteen Irakissa – vahvistaa demokratiaa, viedä sitä eteenpäin ja kohentaa ihmisoikeustilannetta. Se ei ole mikään helppo homma tällaisessa siirtymävaiheessa, kun me olemme siirtymässä autoritäärisestä vallasta kohti demokraattista hallintoa. Meidän on annettava ensin tilaisuus vahvistaa perusteita, myös levittää tietoisuutta demokraattisista arvioista. Irakissa ihmiset ovat tottuneet väkivaltaan, sortoon heidän täytyy nyt miettiä kokonaan uudesta näkökulmasta, mikä ero on vanhan ja uuden järjestelmän välillä, niin että voi olla olemassa muitakin kuin niitä vanhoja arvoja. Heidän on tämä ymmärrettävä. Me tarvitsemme teitä tässä, että me voimme ottaa Irakin kanssa niin, että voidaan maahamme myös tehdä sijoituksia. Jälleen rakentaminen on nimittäin valtava työmaa maassamme ja siitä on hyötyä kaikille, myös teille. Herra Mario Monti esitti ikään kuin pelkoja Irakin kehityksen suhteen. Minä totesin, että tilanne todella on huolta aiheuttava. Odotukset ovat valtavat myös siitä, mitä toteutujia lähitulevat. Toivottavasti me onnistumme myös aktivoimaan kumppanuksia kansallisella tasolla niin, että voitaisiin arvilla sopimus toteuttaa, saada nimitykset eri tehtäviin niin, että syntyisi vaikutelma yhteisestä tahdosta. Tahdosta olla aktiivinen kansainvälisessä yhteisössä. Haasteet ovat valtavat, sen tiedämme. On ponnisteltava ja uurastettava. Me olemme kyllä halukkaita rakentamaan demokratian perustat. Herra Salafranca puhui myös tuotannosta eri tahoilla, myös asetuotannosta. Me tiedämme, että öljyvarannot edustavat noin 15 prosenttia maailman tuotannosta. Varmasti se vielä lisääntyy jatkossa. Voi olla, että voimme tuottaa 6 miljoonaa varrelia joka päivä myöhemmin. Tämä, tämä perustuu tiekarttaan. Toivottavasti me pystymme tuottamaan jopa enemmän. Me tarvitsemme tässä kumppaneita. Voidaksemme käyttää tätä kaasu- ja öljyenergiaa. Me olemme jo kyllä valmiita toimittamaan Euroopalle kaasua ja öljyä kansainvälisten yritysten kautta. Nehän toimivat Irakissa ja hyödyntävät myös hyödylähteitä Irakissa. Niillä on valtava kapasiteetti ja toivottavasti Irak voisi saavuttaa jopa 50 prosentin osuuden teidän tulevista tarpeista jatkossa. Herra Mauro Tesille myös tämän tilanteen muutenkin Nimenomaan kumppanuus on meillä tavoitteena. Meidän on onnistuttava tässä. Ei ole epäilyksen häivääkään tästä. Me haluamme kansallisen yhtenäisyyden hallitusta vahvistaa. Jos tämä epäonnistuu, niin jos tämä onnistuu, voimme saada aikaan demokratiaa järjestää kansanäänestys siitä, mitä kansa haluaa. Toivottavasti tämä kumppanuus siis onnistuu, niin että me joutuu käyttämään muita keinoja. Toivottavasti voimme tätä vahvistaa ja toteuttaa sopimus. Turvallisuussopimuksesta seuraavaksi, siis amerikkalaisten kanssa, meillähän on olemassa, joka tänä vuonna on menossa umpeen. Sopimuksessa puhuttiin 50 000 sotilaasta, jotka jäisivät Irakiin yhdessä Irakin hallituksen kanssa koordinoiden me pyrimme nyt keskustelemaan amerikkalaisten kanssa. Se on sotilashenkilöiden käsissä, päämajojen käsissä. Pääministeri on tässä viimeinen sana sanottavanaan. Odotamme tässä selvitystä joka toimitetaan Irakin parlamentillekin. Näin voisimme täsmällisemmin selvittää tarpeita, kuinka paljon on tarvetta pitää sotilaita vielä Irakin maaperällä. Tämä arvio tehdään sen perusteella, mikälaisia uhkia on olemassa edelleen. Me tutustumme selvitykseen, kunhan se toimitetaan parlamentille – Parlamentti käy sen läpi. Ja tässä puhutaan myös hallituksen asemasta, mutta ei pelkästään siitä, vaan kyse poliittisten ryhmittien kannoista. Ne ovat myös kiinteä osa hallitusta. Me luotamme tässä tekniseen arvioon, joka arvioi sotilaallista läsnäoloa ja sen tarvetta me pyrimme toimimaan siten, että, voimme olemme, että olisimme omavaraisempia. Mutta yhtä lailla täytyy tunnustaa, että me tarvitsemme ystävien apua vielä voidaksemme taata suvereniteettimme. Minä uskon, että pari kuukauden kuluessa tämä asia selviää. Tulevina viikkoina saamme pääministeriltä selvityksen asiasta, kun se julkaistaan näin tiedämme, mitä hän asiasta ajattelee. Se on hyvin kiperä ongelma. sananvapaudesta ja lehdistönvapaudesta kysyttiin. Meidän perustuslaissamme on määrätty ja säädetty nämä oikeudet mielipitevapaus, uskonvapaus. Tätä täytyy nyt myös täytäntöpanna. Tilanne ei ole mitenkään ihanteellinen. Väkivalta edelleen ilmenee, eikä aina kunnioiteta näitä arvoja. Väkivalta on hyvin räikeää, ainakin joissakin osin maata. Vangittuja kohdellaan kaltoin. Totta kai tässä myös rikota kansainvälisiä sopimuksia. Me ja Irakin hallitus pyrimme kuitenkin pitämään kiinni sopimuksista. Me pyrimme myös saamaan aikaan Irakissa ihmisoikeuskomission. Olemme juuri nimittämässä henkilöitä tähän komiteaan. He seuraisivat ihmisoikeustilannetta Irakissa. Näin voimme tarkastella tilannetta, jos väärinkäytöksen on tapahtunut tulevina kuukausina ehkä komission jäsenet saada nimitetyksi. He toimivat mahdollisimman objektiivisesti ja riippumattomasti. Kunhan komitea on nimitetty, nimitetään myös puheenjohtaja ja se ryhtyy työhön. On totta, että on räikeitä loukkauksia – joihin tietyt tahot ovat syyllistyneet. Irakien kansa ei tällaista hyväksy. Se haluaa, että kunnioitetaan perustuslain kirjainta. Toivottavasti ihmisoikeuskomissaarikin saadaan aikaan. Lehdistövapaudesta todettakoon, että se on erittäin tärkeää. Meillä on olemassa lainsäädäntöä, joka säätää viestintävapaudesta – siitä nyt ollaan käymässä keskusteluja tulevina kuukausina. Sitä jatketaan, saadaan uusi laki. Sen myötä voidaan sananvapautta ja mielipiteenvapautta edistää. Näin viestin edustajat saavat turvaa, kun he työtään tekevät. Uudesta laista käydään nyt keskusteluja yhdessä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, mukana myös lehtimiesjärjestöjä ja muita sidosryhmiä. Me olemme järjestäneet uuteisia useita kokouksia ja erilaisia kuulemisia niin, että saadaan aikaan kunnon lainsäädäntöä. Näin lehdistössä tulisi neljäs valtiovalta. Kolman tuomiosta vielä. Se on voimassa Irakissa toden totta. Meillä on oikeudelliset puitteet tuomiolle, mutta siihen turvaudutaan vain tiettyjen oikeudenkäytön menettelyjen jälkeen on ensimmäinen aste, toinen aste ja sitten vetomustuomioistuin vielä korkein oikeuskin. Ja kun kaikki nämä instanssit on käyty läpi, meillä on vielä sellainen säädös, jonka presidentti antaa, jotta on samaa mieltä kuolemantuomion kanssa. Tehän tiedätte, että terrorismi on johtanut valtaviin uhrimääriin, tuhansien kansalaisten ja syyttömien kansalaisten kuolemaan Irakissa. On kyse valtavasta murha-aallosta. Me tarvitsemme pelotekeinoja suojellaksemme yhteiskuntaa tällaisilta häikelemättömiltä terroristeilta. Tietenkin hallitus ei kuolemantuomioon turvaudu pelkästään noin pyynnöstä, vaan sitten kun kaikki menettelytavat on käyty läpi, vasta silloin ja siinä tapauksessa on turvauduttu kuolemantuomioon presidentti kertoi minulle, että hän ei kuolemantuomimääräistä allekirjoita. Hänellä on myös varahenkilöitä, jotka voivat vahvistaa tämän määräyksen kuolemantuomion toteuttamiseksi. Tätä tarkastellaan tapauskohtaisesti, jos on kyse kammottavasta murhasta tai valtavasta terrorismi, terroriskusta, niin silloin tilanteeseen tutustutaan ja otetaan kaikki näkökohdat huomioon sen selvittämiseksi, noudataanko kuolemantuomita vai ei. Toivottavasti jatkossa tulevaisuus näyttää valoisammalta. Naisten oikeuksista seuraavaksi, miten heille voidaan antaa valtaa. Totta kai Irakin perustuslaissa on kirjattu myös naisten oikeudet Irakissa. Naiset on omat kiintiöt Irakissa – 25 prosenttia kansanedustajista on naisia. Tämä on kiintiöpohjaista ja kiintiötä myös noudatetaan. Samoja määräyksiä ja sääntöjä noudatetaan miehiin ja naisiin. Tämä koskee myös kuvernööriä, 25 prosenttia naisille. En tietenkään väitä, että tilanne on mitenkään ihanteellinen. Meillä on syvälle juurtunut ajattelutapa Irakissa, joka on vastoinaisten oikeuksia. Me olemme kuitenkin peruslaissa pyrkineet olemaan vastavirtaan niin, että voitaisiin pitää naisen oikeuksia esillä. Olemme nyt myös valistamassa kansaa tasa-arvosta että naisilla on mahdollisuus osallistua poliittiseen prosessiin. Aktiivisemmin se voisi olla mukana, etteivät jäisi millään tavalla varjoon. Totta kai vielä täsmällisemmin tätä täytyy täytäntöön panna, mutta meillähän nyt on siirtymäkauden hallinto, emmekä ole tyytyväisiä siihen, mutta tulevina kuukausina tilanne toivottavasti kohenee. Seuraavaksi alueesta Kuver Mosulin, Mosulin alueesta. Tässä olisi puoli autonominen alue. Minä en sitä maininnut itse, mutta me haluamme vahvistaa vallan hajauttamisprosessia Irakissa. Kuvernöörillä on aika paljon toimivaltaa. Ikävä kyllä on nähtävissä, että paljolti hallitukselta Hallitus on vienyt valtaa kuvernööriltä, he tuntevat itsensä kovin vallattomilta ja avuttomilta. Siksi me tarvitsemme uudelleen, joudumme uudelleen miettimään kuvernöörejä. En tarkoita, että tässä suositaan yhtä tiettyä aluetta tai kuvernööriä. Totta kai kaikille pitäisi sitten yhtäläisesti tarjota autonomiaa, ottaen huomioon myös Irakin väestön monimuotoisuus. Ei ole oikeastaan yhtä ainoa aluetta, jolla olisi vain pelkästään yhdenlainen uskontunnustus tai etninen alkuperä. Kaikki on hyvin äh, monikin äh, arvoista, monenkirjavaa, enkä ole sen puolesta, että alueet luodaan etnisyyden tai uskontunnustuksen mukaan. Herra Atkin totesi, että minä en olisi kovinkaan toiveikas. No en todellakaan ole tyytyväinen nykytilanteeseen Irakissa. Minä toivoisin, kuten kuka tahansa rauharakastava irakilainen, että saisimme demokratiaa, parempia ihmisoikeuksia, että menestyisimme yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi kaikissa väestön osissa, mutta valitettavasti emme tähän ole vielä päässeet. Me olemme siirtymässä despoottisesta autokraattisesta hallinnosta kohti jonkinlaista demokratiaa. Esteitä on paljon matkan varrella ja me yritämme ylittää nämä esteet. En tietenkään ole tyytyväinen. Optim- Toiveikas kuitenkin olen ajatellen Irakin tulevaisuutta. Irakin parlamentissa eri ryhmittymiä, kolme merkittävintä ryhmittyvää, myös pienempiä on parlamentissa. Suurimmat ryhmittymät ovat myös mukana hallituksessa. Ryhmien välillä on totta kai vaikeuksia, erimielisyyksiä. Siksi Aravil sovintoa ei ole pystytty täytäntöönpanomaan aivan kokonaan. Jotkut ryhmät ovat sitä mieltä, että heidät on sivuutettu, siksi en ole tietenkään iloinen siitä. Jotkut ryhmät uskovat, että tässä kuitenkin sopimusta ollaan jo toteuttamassa. Ja nyt olemme vakuuttuneita siitä, että tätä sopimusta on kokonaisuudessaan ruvettava täytäntöönpanemaan. Euroopan parlamentti sitten, no, me irakilaiset halajamme yhteistyötä rauharkastavien eurooppalaisten kumppanien kanssa vahvistaaksemme ystävyyttä, yhteistyötä, kauppavaihtoa ja demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Myös turvallisuuskysymys mukaan lukien. Kaikki yhteistyön kuviot ovat avoimet. Me kunnioitamme sitä, että ystävämme Euroopasta tukisivat meitä. Me haluamme aitoa ystävyyttä luoda. Tässä puhun varmasti koko Irakin kansan puolesta. Irakin kansa vetoaa teihin, että te olisitte tärkeässä osassa niin, että voitaisiin jälleen rakentaa maatamme, kunnioittaa meidän suvereniteettiamme. Sitten taideteokset ja muistomerkit, ne ovat uhan alla. Ulkomaiset tahotkin ovat tuhonneet paljon muistomerkkejä, taideteoksia, hyötyneet niistä. Tankit ovat valitettavasti pommittaneet joitakin alueita ja kohteita ja kirjaimellisesti ajaneet muistomerkkien yli. Totta kai tämä on myös viljellyt valtavaa tuhoa, käsittämätöntä tuhoa, enkä puhu pelkästään Bagdadin museosta, josta on ryöstelty paljon. Sieltä on varasteltu esineitä, se on lähes hävinnyt kokonaisuudessaan. Ja meidän matkailuministerimme on käynnistänyt hankkeen niin, että voitaisiin jotenkin palauttaa nämä teokset. Tässä tarvitaan kansallista, kansallista yhteisöä meidän tueksemme, että voitaisiin uudelleen miettiä tilannetta. Ajattelen näitä muistomerkkejä ja taideteoksia. Enköhän nyt ole vastannut pääosin kysymyksiin edustustosta vielä. Joku kollega mainitsi senkin, että Irakin edustusto on vireillä. Me haluamme luoda siteitä ja yhteyksiä eri kumppaneihin eri maissa. Edelleen meidän täytyy vahvistaa näitä siteitä niin, että meillä olisi yhtenäinen näkemys, yhteisymmärrys asioista, jotka ovat yhteisen edun mukaista. Toivottavasti tämä suuntaus jatkuu. Äh, بالتأكيد الأقليات في العراق Sitten vähemmistöt Irakissa. Vähemmistöt todellakin kärsivät paljon eroista, uskon riidoista, Tuhannet irakilaiset maksoivat tästä hengellään. Vähemmistöihin on isketty. Myös suurin osa Irakin väestöstäkin, mutta vähemmistöt toki ovat olleet myös tässä erityisenä kohteena sorrossa vähemmistön tilanteeseen on saatu hikkoisen valaistustakin, koska tässä on myös kansainvälinen ulottuvuus huomioitava heitä on kaltoin kohdeltu. Irakin parlamentti haluaa kovasti takaamaan rauhan myös kristityille, jos heitä siellä vielä on, etteivät joudu lähtemään konnuiltaan. Maassa on nimittäin kaikkia, kaikenlaisia uskontoja edustavia tahoja. Ja heillä on nämä kirkkokunnat, jotka ovat pisimpään olleet, säilyvät. Olemme pystyneet luomaan yhteyksiä eri vähemmistöjen kesken. Kauppaa ajatellen tai muitakin aloja. 20-luvulla meillä oli ministeriöitäkin muun muassa kristillisen vähemmistön parista. Kristityt ovat kuitenkin joutuneet kärsimään kammottavasta kohtelusta. Siksi he tarvitsevat meidän tukeamme Irakin parlamentilta, hallitukselta, Euroopan parlamentiltakin. Minä toteaisin, että ei meidän pitäisi suosia sitä, että ihmiset jättävät, esimerkiksi kristilliset lähtisivät maasta. Minun mielestäni tällaista suuntausta ei voida sallia. Meidän pitäisi yhdessä auttaa kristityön tilannetta, että he voisivat jäädä Irakiin tarjoamalle heille ainakin vähimmäisedellytykset olemassaololle, työtä, niin että hyvät suhteet eri tahoihin, eri uskontokuntien välillä säilyisivät, niin voitaisiin keskustella näistä hankalistakin asioista ja tehdä suosituksia, kuten on tehtykin. Me olemme sopineet siitä, että voisimme perustaa myös sotilasjoukkoja kristittyjen joukossa vähemmistöjen tukemiseksi. Meillä on myös hätärahasto olemassa, että voidaan maksaa vahingonkorvauksia kristityille, jotka ovat kärsineet, jos ovat menettäneet esimerkiksi omaisuutta. He voivat rakentaa taloja näin, näillä varoilla. Ja näin voidaan taata myös se, että ne ihmiset, jotka palaavat. Ne kristityt, jotka uuden asettautuvat Irakiin, ovat tervetulleita. Meillä on tällainen ad hoc komitea olemassa. Siellä on myös kristityt edustava kollegoja niin, että voidaan suositukset täytäntöön panna. Hallitus on nyt käymässä neuvotteluja. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nämä kristityt palaisivat Irakiin. Se, että kristi, jotka ovat joutuneet lähtemään kotikonulta, on häpeä. Se on rikos, jota me voi hyväksyä. Meidän täytyy varmistaa, että he saavat paremmat edellytykset tulla takaisin. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tapaaminen oli varsin hyödyllinen, avoin, vapaa. Toivomme, sen olevan ensimmäinen tapaamistemme sarjassa. Näissä puitteissa meillä on mahdollisuus kokoontua uudemman kerran parlamentin edustajien piirissä. Ja kiitokset läsnäolosta kaikille ja toivon mukaan lähipäivinä saavutatte hyviä tuloksia Brysselin vierailun aikana. Sitten vielä eräs täsmennys. Ehkä tulkaus ei toiminut aivan toivotulla tavalla. Siis tarkoitukseni oli todeta, että edustaja Belder on hollantilainen. Hän on Euroopan parlamentin Israel-valtuuskunnan puheenjohtaja ja myöskin Euroopan parlamentin hyväksymän tärkeän asiakirjan esittelijä. Kyse oli siis Iran EU-suhteita käsittelevästä mietinnöstä. Joten Irakin ja Iranin suhteista vielä sen verran vastasitte osittain. Ymmärrän, että te tyhjentävää vastausta voi nyt antaa. Kiitokset vielä kerran kaikille läsnä olleille